Hyvää iltaa, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Eh, tervetuloa rouva Violeta Bulch, eh, liikennekomissaari ehdokas. Tervetuloa. Haluaisin ensi alkuun... Doesn't work? Sorry. Then we will wait. <laughs> Thank you. Il faut, parler, parler pour avoir Now, can you, is it now possible? No niin, kuuletteko minua nyt? Kuuluuko nyt? 20, number 20. No, English. She, she will listen to English. want to have it in English, what is that? Mikäs kanava englanti sitten onkaan?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 Tämä on vaikeaa myös komissaariehdokkaalle, koska hänellä oli niin vähän aikaa valmistautua tähän kuulemistilaisuuteen. Tietänette jo, että kuulemistilaisuuden tavoitteena on selvittää, onko komission jäsenehdokas yleisiltä pätevyydeltään ja Euroopan sidonnaisuudeltaan ja, ja, ja riippumattomuudeltaan sopiva.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 Ja jos joku ei pidä kiinni puheenjastaan, myöskään komissaariehdokas, niin hänet keskeytetään. Mitä lyhyempi vastaus, sitä enemmän komissaariehdokkaalla on aikaa vastata siihen syventävästi. Ja lopuksi haluaisin vielä muistuttaa siitä, että tulkkaus menee 23 kielelle joten tämä kuulemis eh, myös siirretään eh, livenä parlamentin nettisivuille ja se, nähdään, se näkyy siellä videona. Twitterissä voidaan tätä eh, keskustelua kommentoida EP Hearings 2014, EP-kuulemiset 2014. Nyt annan komissaari Herkkolle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Chairman. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, on suuri kunnia puhua täällä tänään. Tämän päivän dynaaminen yhteiskunta vaatii yhä enemmän liikkuvuutta ja tietoisuutta. Tämä tekee liikennealasta erittäin tärkeän selkärangan elämillemme. Tämä ajaa kasvua ja luo työpaikkoja. Kun valmistaudun tämän päivän kuulemiseen, huomasin, että liikenneala otetaan tietyllä tavalla itsenä, Haluaisin sanoa, että sitä aliarvioidaan Euroopassa. Sitä usein pidetään ongelmana eikä ratkaisuna ja kasvun luojana. Minä tulen tekemään parhaani, jotta voisin muuttaa tämän tyyppisen asenteen. Tekemällä yhteistyötä teidän kanssanne, Euroopan parlamentin kanssa, jotta voisimme antaa liikennealalle sen ansaitsevan tärkeyden. Te olette jo tietoisia tästä asiasta, tiedän, sillä te olette äänestäneet, jotta voisimme kolminkertaistaa infrastruktuurirahoituksen nykyisellä talousarviokaudella. Minä tunnistan täysin sen, minkälainen sitoumus meillä edessämme on. Ja toivottavasti te huomaatte, että minä intohimoisesti haluan tätä elintärkeää sektoria tukea. Aloittaakseni haluan mainita, että liikealan täytyy olla ympäristöystävällinen, kilpailukykyinen ja myöskin mukaan ottava. Me emme saa unohtaa, että liikenteessä on lopultakin kysymys ihmisistä, matkustavasta, väestöstä, työläisistä, teistä ja minusta. Komission valittu puheenjohtaja Juncker on tehnyt selväksi, että Euroopan komissio tulee keskittymään tarpeeseen luoda kasvua, työpaikkoja ja sosiaalista tasapuolisuutta. Meidän täytyy pitää mielessämme nämä seikat aina. Meidän täytyy ottaa ne mukaan kaikkiin liikennepolitiikan ulottuvuuksiin. Kaiken, mitä me teemme, tulee luoda lisäarvoa taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristöllistä lisäarvoa. Aikaisempi työni on tarjonnut minulle hyvin paljon kokemusta siitä, kuinka tärkeitä verkostot ovat, kun me luomme asiakkaiden ja alueiden kanssa verkostoja. Logistiikka on aina äärimmäisen tärkeä osa tätä työtä nopeat, sujuvat jakelukasvut ovat meidän modernin elämämme avainkysymyksiä. Kuitenkin jokainen, joka on ollut työssä mukana, kuten minä itse olen ollut innovaatioissa mukana, tietää, että tämä toimii kaikkein parhaiten, kun meillä on korkealaatuista hyvää infrastruktuuria tukemassa toimintaa. Liikennealan kohdalla infrastruktuurin pitäisi olla integroitua ja teknisesti yhteen sopivaa kaikilla aloilla, joita ihmiset käyttävät sekä raideliikenteessä, ilmaliikenteessä että meri- ja vesiliikenteessä. Tämän lisäksi me tarvitsemme innovatiivisia bisnesmalleja. Minä tulen tukemaan Euroopassa tätä integroitua järjestelmien ajamista. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että Euroopan laajuinen liikenneverkisto muuttuu todellisuudeksi. Meidän tulee rakentaa niitä linkkejä, jotka puuttuvat ja poistaa pullonkauloja. Tämä on hyvin tärkeää tässä työssä. Lupaan, että minä tulen ajamaan näitä asioita eteenpäin. Lupaan myöskin, että jos minut nimitetään toimeeni, niin tulen johtamaan työtä, jotta löytäisimme parhaat mahdolliset integroidut kukoistuvat eurooppalaiset liikennemarkkinat. Aikaisemmassa elämässäni bisnesalalla asiantuntijana olen havainnut, että liikenneala on erittäin riippuvainen uudesta teknologiasta, erityisesti IT-alasta, kun haluamme kor- kunnioittaa korkeita standardeja. Jos IT-välineitä käytetään oikein, ne voivat viedä meidät eteenpäin. Voisin mainita muutamia projekteja. ICOL-järjestelmä, River-informaatiojärjestelmä, Euroopan rautatien liikenteen hallintojärjestelmä. Nämä liikenneverkostot ovat ja tulevat tulevaisuudessakin olemaan politiikamme keskiössä. Ne takaavat sujuvia palveluja ihmisille ja rahdinkuljetukselle. Tämä on erittäin tärkeää. Infrastruktuuri on kasvulle välttämätöntä ja nämä asiat ovat Euroopan talouden elpymiselle äärimmäisen tärkeitä. Jos minut vahvistetaan komission jäseneksi, minä tulen käyttämään kokemustani, sitoumustani ja tahtoani, jotta voisin vahvistaa sen, että liikennealalla voimme synnyttää työpaikkoja ja kasvua ja myöskin tukea Euroopan vihreää agendaa. Voisin nyt mennä niihin periaatteisiin, jotka tulevat ohjaamaan toimintaani tulevina viitenä vuotena. Aloittaisin korostamalla sitä, kuinka tärkeää on että liikennemuodot ovat yhteen toimivia, yhteen sopivia. Toivon, että tulevaisuuden liikenne on yhteydessä kaikilla tasoilla. Jotta saisimme tämän toteutettua, meidän täytyy tarkastella tapoja tukea integroituja reittijärjestelmiä, lippujärjestelmiä ja todellisia hiilidioksidin päästömittausjärjestelmiä. Meidän täytyy myöskin ratkaista kysymyksiä, jotka liittyvät tietosuoja ongelmiin. Me tarvitsemme niin kutsuttua teknologia tukea, johon liittyy yksityisen julkisen sektorin investointi niin monilla liikennesektorin osilla kuin mahdollista. Jos minut nimittäin minä tulen ottamaan kaikki tahot mukaan tähän työhön, kaupungit, suuret yritykset, pk-yritykset, startup-yritykset, julkisen palvelujen tarjoajat, ja jäsenmaat. Kaupungit ja urbaanialueet ovat hyvä koekenttä. Esimerkiksi oma kaupunkini Ljubljana, siellä on viisi hybridibussia ja 50 metanilla käymää busseja. Ja tämä on Euroopan unionin Civitas-projektin ansiota. Nyt kaupungit voivat tarjota puhtaampia, luotettavampia liikenne järjestelmiä. Tässä Smart Cities-aloite on hyvin tärkeässä roolissa. Minä tulen tekemään tästä toiminnasta lippulaivahankkeen tulevina viitenä vuotena. On erittäin tärkeää, että me saamme kaiken mahdollisen kuljetus- ja liike- ja IT alojen mahdollisuuksista käytettyä, jotta voisimme parantaa Euroopan urbaania ympäristöä. Mutta haluaisin myöskin korostaa sitä, että älykkäät kaupungit eivät ole vain teknologiakysymys. Kyseessä on myöskin sosiaalinen innovointi. Tämän vuoksi monien eri tahojen yhteistyötä tarvitaan, jotta voisimme tarttua mahdollisuuksiin ja lähteä oikeille raiteille. Tulevaisuudessa älykkäät liikenne- järjestelmät, ITS-järjestelmät tulevat olemaan tärkeässä roolissa. Niissä on suurta potentiaalia turvallisten älykkäiden ajoneuvojen ja infrastruktuurin alalla. Ne myöskin tarjoavat suurta ympäristöllistä etua. Ne onnistuvat välttämään tarpeettomia matkoja ja ajoneuvojen tyhjää käyttöä ja voivat vähentää päästöjä, kun toiminta mahdollisimman tehokasta. Kuten eh, Jean-Claude Juncker on maininnut, on erittäin tärkeää, että me tulemme vahvistamaan sekä uudistuvien että vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä. Liikenneala on erittäin tärkeässä roolissa tässä, sillä Eurooppa on yhä liian riippuvainen öljystä energialähteenä tällä alalla. Me emme saa unohtaa sitä, että on erittäin tärkeää, että Euroopan unionin täytyy tavoittaa eh, kasvihuonekaasujen leikkaustavoitteensa. Ja tässä minä tulin olemaan mukana tukemaan eurooppalaisessa projektissa, jota komission varapuheenjohtaja Shevkovic tulee johtamaan. Vaihtoehtoiset polttoaineet ovat nyt Euroopan unionin liikennepolitiikan keskiössä vahvasti. Haasteenamme on saada tämä toiminta kunnolla käyntiin myöskin kentällä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy varmistaa, että riittävästi sopivaa infrastruktuuria rakennetaan, jotta voimme luoda olosuhteet näiden energiamuotojen käytölle, jotta ne voivat olla mukana käyttämässä tulevaisuutta, mutta me emme saa unohtaa teknologian tärkeää roolia näiden päämäärien tavoittamisessa. Hyvät jäsenet, eräs asia, jonka olen oppinut menneisyydestä, on se, että liikenneinfrastruktuuri innovoinnin tekemättä jättäminen sillä on erittäin pitkällisiä vakavia seurauksia. Me emme voi kuvitella, että liikennepalvelut aina ovat olemassa, ellemme me niitä ylläpidä. Euroopan unionissa julkiset investoinnit ovat laskeneet 1970-luvulta lähtien sekä huolto että infrastruktuuri, innova, innova, Investointi on laskenut. Meidän täytyy puuttua tähän asiaan ja minä olen sitoutunut tähän työhön. Minä tulen varmistamaan sen, että saamme integroitua kaikki eri liikennealat. Periaatteenamme on se, että infrastruktuurikulut tulee kattaa maksuilla niiltä, jotka käyttävät näitä palveluja. Tämä tulee auttamaan meitä luomaan vihreitä liikenne järjestelmiä. Ellemme me investoi, me tulemme menettämään globaalin kilpailu, kilpailuetumme. Meidän täytyy käyttää investointeja niin, että keskitymme avaininfrastruktuuriin. Näin voimme auttaa työpaikkojen syntymisessä, tukea kasvua ja kilpailukykyä tällä hetkellä, jona Eurooppa tarvitsee tätä kipeästi. 300 miljardia investointeja komission puheenjohtaja Junckerin ohjelmassa tulevat tukemaan tässä työpaikkojen luomisessa ja suotuisten olosuhteiden syntymisessä. Luonnollisesti meidän täytyy käyttää myöskin niitä välineitä, jotka ovat jo olemassa, kuten verkkojen Eurooppa-välinettä. Meidän täytyy löytää myöskin kansallisia ja alueellisia rahoituksia eurooppalaisista rakenne- ja investointirahastoista. Hyvät jäsenet, jos minun pitäisi tehdä yhteenveto tulevaisuuden agendastani se olisi yksi sana, ihmiset. Meidän täytyy tunnistaa sosiaaliset kysymykset ja liikenteen vaikutus työvoimaan, työntekijöihin, heidän terveyteensä, heidän turvallisuutensa ja heidän elämänsä tasapainoon. Toimintaolosuuden tulee olla reilut niille, jotka tekevät töitä liikennealalla. Liikennesektori on kokonaisuudessaan vanheneva sektori, erityisesti maa liikennesektori. Ja meillä on siellä melkoisen vähän naistyöntekijöitä. Me haluamme välttää sen, että meillä syntyy pätevyyspuutetta ja meidän täytyy siis tehdä tästä sektorista houkuttelua myöskin nuorille. Minä tulen tarkastelemaan, minkälaisia Euroopan laajuisia toimia voisimme tehdä, jotta voisimme parantaa uuramahdollisuuksia tällä alalla ja myöskin tukea laadukkaita työpaikkoja liikennesektorilla. Haluaisin selkeästi mainita seuraavaa. Minä vastustan sosiaalista polkumyyntiä hyvin vahvasti. Sosiaalisten olosuhteiden tasapuolisuus ja sisämarkkinoiden tasapuolisuus on äärimmäisen tärkeää. Viimeiseksi haluaisin sanoa muutaman sanasen liittyen sisämarkkinoihin. Tämä on se mistä Euroopan unionissa on lopultakin kyse. Tämä on suuri saavutus yrityksille. Se on moottori, joka luo työpaikkoja ja kasvua ja joka tulee auttamaan talouden hiljattaisessa elpymisessä. Mutta on myöskin elintärkeää, että me poistamme yhä olemassa olevia teknisiä ja hallinnollisia esteitä, jotta voisimme varmistaa sen, että liikennepalvelut toimivat koko Euroopan unionin alueella sujuvasti ilman kansallisia esteitä. Tämän vuoksi minä haluan tehdä työtä aktiivisesti teidän kanssanne ja neuvoston kanssa, jotta voisimme nopeasti saada hyväksyttyä eh, yhtenäisen Euroopan ilmatilan ja neljännen rautatiepaketin. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, minä tulen olemaan avoin komission jäsenehdokas, joka on sitoutunut ratkomaan ongelmia yhdessä. Me teemme tämän meidän vuoksemme, ihmisten vuoksi, jotta voisimme parantaa ihmisten elämää. Voin vain toivoa, että te kuulette tämän viestin. Kiitoksia. Olen valmis kysymyksiin vastaamaan. Kiitos. Thank you very much. Und Kiitos. No niin, sitten ensimmäinen koordinaattoreiden puheenvuorokierros. Vin van de Kamp EPPstä ensimmäisenä. Eh, voorzitter, dank u zeer. Kiitos puheenjohtaja. Tiistai-iltana 30. syyskuuta meillä oli hyvä kuuleminen herra Shevkovicin kanssa. Ja sitten ensimmäinen lokakuuta keskiviikkoaamuna täällä liikennevaliokunnassa päätettiin yksimielisesti, että haluamme jatkaa herra Shevkovicin kanssa ja taidan puhua koko valiokunnan puolesta, kun totean, että valiokunta luottaa edelleen todella vahvasti herra Shevkovicin. No sitten tapahtui poliittisia käänteitä, joihin en nyt mene sen enempää, mutta näiden seurauksena herra Shevkovicia pyydettiin hieman toisenlaisiin tehtäviin ja hän varmasti on hyvin tärkeässä roolissa tulevassa Junckerin komissiossa. Slovenian hallituksen menettelytavat eivät ehkä ole niitä kaikkein kauneimpia, mutta teitä, Rova Bulch, ei voi tästä syyttää. Tänään olemme koolla arvioidaksemme teidän poliittisia kykyjänne ja arvioidaksemme, kuinka hyvin te sovellutte tähän liikennekomissaarin tehtävään. Olette opiskellut tätä varten nyt viiden päivän äh, ajan ja EPP-ryhmän puolesta lämpimästi tervetuloa. Minulla on kymmenen kollegaa, jotka kysyvät teiltä kysymyksiä eri aihealueista ja nämä kysymykset tulevat olemaan reiluja Kuten te sanoitte, ilman liikennettä mikään ei etene ja tähän sisältyy myös Euroopan unionin talous. Minulla itselläni on neljä kysymystä. Meillä on valkoinen kirja yhtenäisestä eurooppalaisesta liikennealueesta. Mitä aiotte tehdä tässä asiassa? Aiotteko nopeuttaa asian käsittelyä? Minkälainen kanta teillä on tähän toisekseen? tnt hankkeiden rahoitus ja verkkojen Eurooppa-väline nyt voi jo havaita sen, että neuvosto yrittää tässä tyhjennellä tätä salkkua ja, ja imeä sieltä kaikki mahdolliset rahat. Miten varmistatte, että näin ei käy? Herra Junckerilta on luvassa tämä 300 miljoona, miljardia euroa. No entäpä sitten yhteistyö muiden komission jäsenten kanssa? Me per, pelkäämme, että liikenneasiat jäävät tässä pahnan pohjimaisiksi. Mitä te aiotte tehdä estääksenne tämän? Ja vielä sitten, mitä aiotte tehdä kaupunkien liikkuvuuden edistämiseksi, koska te olette vastuussa myös eurooppalaisista kaupungeista ja niiden liikenteestä. Kertokaa siitä muutamalla sanalla. No entäpä sitten vammaiset ihmiset? Kaikki tarvitsevat liikennepalveluja, mukaan lukien myös vammaiset ihmiset. Minkälaisia suunnitelmia teillä on tähän? Kiitos. No niin, Rova Pultz, teillä on vajaa kolme minuuttia vastata. Thank you. Uh, I will try to address all four of them uh, in this short time. No niin, koitan vastata näihin kaikkiin. Ensinnäkin valkoinen kirja. Minä uskon, että valkoinen, valkoiset kirjat ovat tarpeellisia, koska ne osoittavat tietä ja ne, jotka tekevät yhteistyötä, haluavat osallistua mihin tahan, millä tahansa sektorilla, myös liikennesektorilla, tarvitsee jonkunnäköistä ohjenuoraa, jotta tietäisi, miten voisi tähän yhteiseen tavoitteeseen vaikuttaa. Nykyinen, val, nykyiset, nykyinen valkoinen kirja, jonka ehdin lukea, käsittääkseni on menossa oikeaan suuntaan tulevaisuuden kannalta. Se ei ole minun e, e, siihen ei, ei ole tulossa mitään muutoksia, ainakaan minun prioriteetteina ei ole, mutta tiedämme, että tilanteet muuttuvat jatkuvasti, kehittyvät jatkuvasti. Ja senpä takia haluaisinkin katsoa hyvin tarkkaan, mitä Valkoinen kirja sanoo, ja oma tiimini arvioi tilanteen kehittymistä ja tarpeen tullen päivitämme sitä tietenkin näiden arvioiden perusteelta. Ja hyvin tärkeä rooli siinä, miten kuljetusalan tulevaisuus muotoutuu ja miten kaikki sidosryhmät siihen vaikuttavat. Ja uskon siihen, että teemme yhtä työtä jatkuvasti niiden kanssa, jotka haluavat tulevaisuuden visio, visiossa olla mukana. Sitten TEN-T-projektit, minun käsittääkseni, on, se on tärkeä, tärkein suunnannäyttäjä Euroopalle siitä yksinkertaisesta syystä, että Eurooppa tarvitsee yhtenäisen liikenneverkoston, ja se koittaa saada parhaan mahdollisen ulos EUsta, joka on sisämarkkinoiden tulosta. Ja senpä takia TNT kautta saadaan älykästä kasvua, älykästä osallistamista, koska se yhdenäistää Eurooppaa, tuo sitä pienemmäksi, lähemmäksi toinen toisiaan. Ja olen hyvin innostunut ensinnäkin tästä verkosta itsestään, jota pidetään strategianakin, ja toisaalta meillä on hyvä mekanismi sen rahoittamiseksi. Ja tässä sopimuksessahan on toisaalta rahoitusmekanismit ja sitten tietyt prioriteetit, miten TNT-projekteja toteutetaan. Ja tehtäväni on noudattaa sitä. Ja ihan lyhyesti vielä vastaus kolmanteen ja neljänteen kysymykseen. Kaupunkien liikkuvuus on hyvin tärkeää se on tietenkin kaupunkivaltioiden tasolla, ja me koitamme koordineita, koordinoida komissiossa tätä, ja ensimmäiset mittarit osoittavat, miten onnistuneita nämä toimet ovat olleet, ja sitten parhaat käytännöt osoittavat, mihin liikutaan. Ja mitä sitten tulee yhteistyöhön, niin tämmöinen minä olen. Minä tulen puhumaan teille, minä puhun muille komissaareille ja olen varma, että me löydämme parhaan mahdollisen ratkaisun. Kiitos. Seuraavana Ismail Ertuk, SND. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa Rouva Bulcille tänne joukkoomme. Te mainitsitte yhden, yhden asian, joka minua miellytti kommentti. Nimittäin sosiaalinen dumppaus ei teidän kaudella tule olemaan mahdollista. Ja viiden, mm, seuraavien viiden vuoden aikana tai vi, vi, viimeisten viiden vuoden aikana ollaan siirrytty liberalisaation suuntaan, vapauttamisen suuntaan. Konkreettinen kysymys. Onko teillä tavoitteita toimenpiteitä, joita haluatte toteuttaa, jotta sosiaaliset oikeudet ja turvallisuusstandardit saadaan ylläpidettyä tai jopa parannettua Euroopan tasolla? ja oletteko valmis eh, pitämään kiinni eh, tariffeista myös ihan lainsäädännön tasolla? Ensimmäinen kysymys oli tämä. Ja toinen kysymys eh, rahoitu, rahoituksesta. Euroopan perusrakenteiden rahoitus tuli esille aloituspuheenvuorossanne ja meillä on nämä eh, verkkojen Eurooppa ja TNT-verkostot. Eh, sitten on eri maita, joissa keskustellaan eh, tietulleista, varsinkin minun maassani Saksassa. Onko teillä jotain konkreettisia tavoitteita, miten eurooppalaisia perusrakenteita voidaan rahoittaa esimerkiksi tietullien avulla. Olkaa hyvä, Rova Bulls. Okay, thank you very much. First of all, uh... Kiitos. Yritän vastata näihin sosiaalisia oikeuksia koskeviin kysymyksiin. Kuten kirjassani totesin, Eurooppa on saavuttanut paljon, kun meillä on sellaiset sosiaaliset oikeudet kuin meillä on. Ja liian usein kuulee sanottavan, että sosiaaliset oikeudet ovat jonkinlainen este. Minusta niissä on pikemminkin suuria mahdollisuuksia. Tehdään näistä oikeuksista etu, mutta tietysti pitää miettiä sitä, miten nämä integroidaan liiketoimintamalleihin paremmin kuin mitä tähän asti on tehty. Toivottavasti voimme tehdä, tehdä yhteistyötä tässä asiassa. EUn agendalla ovat kasvu ja inkluusio ja myös sosiaaliset oikeudet, ne, ne olosuhteet, joissa ihmiset elävät, joten minä yritän kyllä parhaani mukaan tukea tätä hyvin tärkeää suuntaa, jonka EU on tässä ottanut, ja, ja tuoda sen myös tänne liikenneasioihin. Vielä konkreettisemmin sanoisin, että EUlla on paljon lainsäädäntöä liittyen sosiaalisiin oikeuksiin, mutta me emme oikeastaan tiedä, mikä maa on pannut täytäntöön mitäkin ja kuinka pitkällä mikäkin maa on. Ja tämän minä näin ihan ensisilmäyksellä, kun katsoin tietoja eri maista. Ensiksi haluaisin tietää, kuka on pannut täytäntöön mitä. Sen jälkeen voitaisiin ryhtyä toimenpiteisiin, ja jos joku maa ei ole pannut täytäntöön asioita, joista on jo sovittu, sitten täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Tässä on myös toinen tärkeä elementti, nimittäin se, että sosiaalilainsäädännön on oltava osa tätä tärkeää muotisanaa, eli tätä refit-ohjelmaa. Voimme miettiä sitä, voimmeko tehdä näistä vielä selvempiä, voimmeko viestiä vielä selvemmin sitä, mitä yritämme näillä oikeuksilla ja niiden täytäntöönpanolla saavuttaa. Hetki, minulla näköjään on vielä aikaa. Niin, minulle kaikkein tärkein asia on se, että näen kaikilla aloilla – ilmailussa, maantiekuljetuksissa, kaikissa taipumuksen ja tietynlaisen avoimuuden ryhtyä vuoropuheluun eri ryhmien työmarkkinaosapuolten kesken. Minä uskon tähän. Uskon, että me emme ole vihollisia. Meidän pitää päästä saman pöydän ympärille puhumaan. Minusta se on ratkaisu Ihmisillä on yleensä hyvä tahto ja silloin ratkaisuja löytyy, kun neuvotellaan yhdessä. Ja se on oma asenteeni tähän. Myös tapauksissa, jotka vaikuttavat vaikeilta ja jopa ratkaisemattomilta, minä uskon, että kyllä ihmiset löytävät lopulta ratkaisun keskenään. Se on sellainen vahva asenne, jonka minä toisin neuvottelupöytään, kun neuvotellaan vaikeista asioista. Toinen asia, josta olen hiukan yllättynyt, näihin sosiaalisiin oikeuksiin liittyen on tämä suuren kasvun, erityisesti merialalla, suuren kasvun ja nuorisotyöttömyyden välinen epäsuhta. Siinä ei ole oikein mitään järkeä. Tiedän, että osia, osa tästä sosiaaliagendasta täytyy tulla kaikkien mahdollisten mahdollisuuksien kasvattamisesta nuorten kohdalla ja tämä on nähty myös naisten kohdalla. Naisia on saatava näille aloille. Meillä on toisaalta suurta kasvua ja toisaalta sitten suurta työttömyyttä. Tarkastelisin tätä asiaa lähemmin yhdessä komissaarikollegoideni kanssa, jotka vastaavat suoranaisesti näistä asioista ja toivottavasti yhdessä sitten löytäisimme hyvän ratkaisun vielä eräs asia ja eräs kysymys, johon piti vastata, ja se koski tietulleja. Minä kannatan niitä. Eurooppa näyttää suuntaa. Silloin käyttäjä maksaa ja saastuttaja maksaa. Maatasolla totta kai jokaisella maalla on oikeus löytää omat tapansa infrastruktuurin rahoittamiseen – mutta no, tässä viitattiin, viitattiin Saksan tapauksen, en ole nähnyt siitä mitään paperilla, mutta olen kuullut tietysti huhuja. Tästä asiasta ajattelen niin, että meidän tulee pitäytyä eurooppalaisissa perusarvoissa. Eli minkälaisia syrjiviä ehdotuksia ei voi esiintyä. Thank you very much. nice to... Kiitos seuraavana Robert Siile, ECR ryhmästä. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Bolts, haluaisin toivottaa teille kaikkea parasta ja samaan aikaan onnitella herra Junckeria tästä ainutlaatuisesta rakenteesta, joka on poliittisten seikkojen vuoksi sellainen, että ei mitään voida muuttaa. Ehkäpä meidän valiokuntamme, liikennevaliokunta, pitäisi nimittää liikenne- ja poliittiseksi palokunnaksi, joka auttaa komission puheenjohtaja kasvattamaan naisten määrää varapuheenjohtajain joukossa. Mikä teidän reaktionne olisi vuoden 2016 lopulla, kun osoittautuu, että verkkojen Eurooppa käytävä projektit kohesiomaissa eivät ole kaikki lainkaan edistyneet ja jos resurssit menetetään, mikä teidän reaktionne olisi, eli me saa investointeja näihin liikenneprojekteihin, kuten tässä mainitsitte jo. Paljon kiitoksia. Minä pyrin viittaamaan tähän konseptiin, josta on aikaisemminkin puhuttu. Uskoakseni sitä kutsutaan nimellä käytä tai menetä. Mielestäni tämä on tärkeä periaate. Mielestäni näin on, koska minä itse olen toiminut ministerinä ja myöskin tärkeissä tehtävissä Slovenissa ja olen havainnut, että tilanne todellakin oli sellainen, että eräät projektit, jotka olivat kriittisessä vaiheessa, eivät tulleet toteutetuiksi. Kuinka me saamme toivoa Euroopassa aikaan, jos näitä elintärkeitä projekteja ei saata loppuun? Tämän kokemuksen vuoksi mielestäni tällainen käytä tai menetä periaate on hyvä. Se stimuloi ihmisiä, niitä, jotka ovat jo sitoutuneet johonkin projektiin. Tämä on erittäin hyvä motivoiva seikka. Mutta tämähän ei tarkoita sitä, että raha menetettäisiin, että maa menettää rahan. Ne, jotka eivät ole omia projektejaan täyttäneet, menettävät rahoituksensa. Se rahoitus palaa tiettyyn pooliin ja tästä poolista maa sitten voi käyttää muihin projekteihin rajaa. Eli maa ei menetä rahoitusta, eikä kukaan pakota jäsenmaita määrittelemään aikarajoja projekteilleen. Niiden täytyy itse näin tehdä. Ja haluaisin myöskin mainita, että kun Sloveniassa olen käsitellyt kohesiorahastoasioita, olen havainnut, että ihmiset eivät edes ymmärrä, että kyseessä on raha, jota he saavat Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti käyttää. He voivat sitä käyttää. Tämä on erittäin tärkeä asia, joka meidän täytyy tuoda neuvotteluihin, selittää ihmisille tämä mahdollisuus erityisesti jäsenmaiden tasolla. Aivan varmasti minä tulen paljon energiaani käyttämään viestintään ja siihen, että selitän tämän jäsenmaiden tasolla, minkälaisia ehtoja meillä on ja että sitoumukset, joita on tehty Euroopan tasolla, tulee täyttää. Thank you, Ms. Baltz, for your answer. Kiitoksia tästä. Me voisimme käydä pitkällisiä keskusteluja täällä valiokunnassa näin on tehty. Verkkojen eurooppa konseptista myöskin komissiossa on näin tehty. Kyseessä on tapa käyttää kohesiorahastoja rahastoja jotta voisimme suuren mittakaavan käytävä projektia toteuttaa, sellaiset, jotka yhdistävät monia jäsenmaita. Ja tämän vuoksi meillä on aina samantyyppistä keskustelua. Jos me emme saa kolmea jäsenmaata mukaan näihin käytävä projekteihin, niin menetämme kaiken rahoituksen. Tämä tarkoittaa sitä, että sellaiset maat, jotka ovat valmiimpia tekemään yhteistyötä näissä liikennekäytäväprojekteissa, menettävät rahoituksen. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että nämä liikennekäytävät projektit eivät lainkaan voi näin edetä, mutta kiitoksia tästä rehellisestä vastauksestanne. Haluatteko vielä vastata tähän? No ei. Sitten seuraava kysymys Gesine Maisna ALDE-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa meidän ryhmämmekin liberaalien puolesta Rova Bultsille. Te sanoittekin jo, että on tärkeää, että luomme yhteiset eurooppalaiset liikennemarkkinat, että mukana niitä luomassa. Ja sitähän me tässä valiokunnassa myös haluamme. Viime vaalikaudella oli yksi projekti, kaikki ryhmät olivat siitä yhtä mieltä, nimittäin TEN-T-suuntaviivat ja sitten rahaa annettiin tähän verkkojen Eurooppa-välineeseen. Se on minulle tärkeä, koska minä tulen itse rantavaltiosta, niin on hyvin tärkeää, että kaikki satamat otetaan siihen mukaan ja myös sisävesistöt, kanaalit, niitä ei aikaisemmin tähän otettu mukaan. Ja tähän liittyy myös, liittyvät minun kysymykseni ensimmäinen, satamat, Miten kuvittelette, minkälaisia toimia kuvittelette tekevän, jotta satamat ja, ja merenkulku on ympäristöystävällisempää ja kestävämpää? Miten tätä voidaan vielä edistää? Toinen kysymys, joka liittyy sisävesistöihin. Siellä on varmasti vielä paljon kapasiteettia käyttämättä miten näette äh, teknisiä, tekniset ongelmat ratkaista, äh, ratkaista vai mitä siellä pitäisi tehdä, jotta sisävesistöt voisivat toimia paremmin ja myös ympäristöystävällisemmin. Ja kolmas kysymys, sanoitte itse tai kirjoititte, että olen ratkaisukeskeinen ihminen. No, jos teillä on tämmöinen tunne, että tarvitaan eurooppalaista liikennealuetta, mutta äh, miten sitten alueilla tai ihmisillä, jotka asuvat sellaisilla alueilla, joihin verkostot eivät tulee, niin miten heidän tilannetta voitaisiin parantaa? Sanoitte, että jäsenvaltiot ovat tässä vastuusta, mutta jos komissio ei työnnä, niin silloin ehkä pitää odottaa pitkään ennen kuin edistytään. Mitä ajattelitte tehdä, jotta saataisiin täytäntöön pantua se, mitä olette luvanneet? Bitte schön, Frau Bulz. Olkaa hyvä, Rova Bulz. Hmm. Thank you very much. Uh, I... Kiitos. Niin, tässä oli nyt kolme kysymystä. Ensimmäinen liittyi satamiin ja tähän vihreään agendaan. Toinen kysymys liittyy sisävesistöihin. No niin, no, satamien osalta. Kuten sanoitte, satamat ovat tärkeä osa TEN-T-projektia kokonaisuudessaan ja merenkulun merenkulkuhan on hyvin vaurasta Euroopassa. Se on kasvanut valtavasti ja sen takia varmasti kysyittekin eh, asiasta ja se on haasteellinen kysymys. Uskon, että paljon on jo tehty tällä alalla. No ensinnäkin teknologia meitä auttaa paljon ja se auttaa jatkuvasti, ei pelkästään laivojen tasolla. Niiden tekninen eh, minua innosti sellainen kertomus, että nyt on sellaisia satamia, jotka ikään kuin palkitsevat sellaisia aluksia pienemmillä satamamaksuilla, jotka toimivat ympäristöystävällisillä moottoreilla. Ja nyt on tämmöisiä sähkökaapeleita, joita laivat voivat käyttää niin, että polttoainetta ei E, siirretä laivaa, vaan voidaan, voidaan laivoja ladata sähköllä. Sekin on valtava edistysaskel niin, että saasteita satamissa voidaan vähentää. Meidän täytyy myös ymmärtää, että kun puhutaan merenkulusta ja vihreästä kehityksestä, niin tämä liittyy kansainvälisiin sopimuksiin ja niinpä meidän pitää kiinnittää huomiota äh, Eh, myös kansainvälisten järjestöjen kanssa käytäviin eh, keskusteluihin tai niiden puitteissa käytäviin keskusteluihin, eh, miten voidaan kansainvälisesti asiaa lähestyä. Jos oikein muistan, niin on tehty jo aloitteita mitta- mittaamisista, mittauksista. Jos ei mitata, on vaikea sanoa, onko joku sääntöjen mukaisesti toiminut vai ei. Se on nyt ensimmäinen tärkeä askel. Mutta samaan aikaan haluan vielä kannustaa näihin vihreisiin ratkaisuihin, joita on jo, ja niitä pitäisi myös sitten hyviä käytäntöjä siirtää satamasta toiseen. Ja sitten seuraava kysymys, muuten aika loppuu kesken. Toinen liittyy sisävesistöihin, sisävesi väyliin. Siellä on paljon potentiaalia ja todella kaikki jäsenvaltiot eivät ole tässä mukana. Jotkut ovat hyvin, eh, hyvin eh, rikkaita sisävesiväylien osalta ja nämä pitää ottaa, nämä sisävesiväylät pitää saada yhtä tehokkaiksi kuin muut liikenneväylät, mutta siihen liittyy suuri haaste, koska tämä sektori on hyvin hajanainen. Hyvin usein tässä on kyse perheyrityksistä, pienistä yrityksistä ja, ja he tarvitsevat tukea ja apua. Ja Äh, Nantes-sopimus äh, oli hyvin tärkeä. Äh, se auttaa operatiivisella tasolla, koska nämä haja, hajanaiset yritykset, hajallaan olevat yritykset eivät koskaan saa keskenään luotua mitään inte, tämmöistä yhdi, yhtenäistä ratkaisua. Ja sen takia tarvitaan Euroopan tasolta liikenteen hallintaa, jotain kannustimia ja, ja, ja tarjotaan parempia teknologisia ratkaisuja. Kiitos. Seuraavana Merja Kyllönen, QE, NGL, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, Madam. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas, te haluatte estää sosiaalista polkumyyntiä, ilmailu, merenkulku ja maantieliikenteessä. Miten aiotte varmistaa, että tämä asia päätyy koko komission agendalle? koska jos haluatte tosiaan muuttaa asioita, niin sinne se on saatava. Ja toinen kysymys, liikennepolitiikka on Euroopan tulevaisuuteen liittyvää politiikkaa. Eurooppa tarvitsee kasvua ja varmasti digitalisaatio on suuri mahdollisuus myös liikennealalle, liikkuvuudelle ja logistiikkaratkaisuille. Kuinka intohimoisesti te suhtaudutte tähän eli että liikenneasiat saadaan komission agendalla korkeammalle ja Euroopassa korkeammalle sellaiseksi alaksi, joka voi tehdä Euroopasta liikennealalla maailman johtajan, jolloin Euroopasta tulee yhteen toimiva, kestävä, asiakasmyönteinen alue ja jopa maailman älykkäin liikennejärjestelmän alue – samalla kun rahaa on vähemmän. Kuitenkin pitäisi saada enemmän aikaan. Olkaa hyvä, Rova Bulge. Okay, first uh, social dumping. No sosiaalinen polkumyynti ensin, siitä kysyitte ensin. Se on noussut esiin eri foorumeilla ja sitä on esiintynyt myös liikennealalla – sen syyt ja alkuperät ovat kuitenkin erilaisia. Aluksi minusta se pitää ottaa huomioon. Nuo erilaiset alkuperät tulee huomioida. Ja vielä toistaisin, että todella vastustan tätä sosiaalista polkumyyntiä kovasti ja haluaisin huomauttaa, että tämä sosiaalinen polkumyynti, jota esimerkiksi rekkakuljetuksissa, kuljetuspalveluissa esiintyy, on erilaista kuin vaikkapa ilmailualan sosiaalinen polkumyynti, mutta vaikutukset ovat samantyyppisiä. Ja mikäli minä oikein ymmärrän, niin tätä dumppausta tapahtuu siellä talouden reuna-alueilla. Se on vääristymä. Se ei ole sellainen asia, joka saataisiin pois sanktioita koventamalla. Minä etsisin tähän innovatiivisempia ratkaisuja. Miettisin, kuinka voisimme organisoida itsemme sillä tavoin, että sosiaalista polkumyyntiä ei enää esiinny. Minulla ei siis ole mitään valmista vastausta tähän mutta olen varma, että jos istun alas muiden komission jäsenten kanssa ja jos tarkastelemme tätä, asio- tätä asiaa eri näkökulmista ja mietimme, miksi tällaista tapahtuu ja miten voimme poistaa ne syyt, jotka ajavat tällaiseen sosiaaliseen polkumyyntiin, niin varmasti silloin voimme löytää hyviä ratkaisuja. Toinen kysymys kuului, että miten minä saan liikenneasiat Euroopan talouden elpymisen keskiöön? No suurin osa tästä työstähän on jo tehty ja nyt jos hyvin käy, niin minä, minä saan kunnian sitten tästä työstä. Mutta tarkoitan tässä sitä, että perusta on jo olemassa. Meillä on hyvää investointirahaa, jota voidaan nyt käyttää aiottujen tnt hankkeiden ja, ja sen verkoston rakentamiseen – ja erityisesti näiden tärkeimpien käytävien rakentamiseen. Täällä aiemmin jo kollega hiukan haastoi minua. Ja kyllä, totta kai paikallistasolla liitetään kohesiorahoja muun muassa, muun muassa muihin, muihin saatavilla oleviin varoihin mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että tästä asiasta on neuvoteltava hyvin huolellisesti ja me tarvitsemme lisää investointeja. Eurooppa tarvitsee innovatiivisia talousinstrumentteja, joilla voidaan tukea näitä kunnianhimoisia suunnitelmia. Tähänkään minulla ei ole mitään valmista vastausta, mutta olen varma siitä, että kunhan komissio tässä nyt toivottavasti keskiviikkona hyväksytään, niin tämä asia on korkealla meidän estyslistallamme ja mietimme, kuinka nämä 300 miljardia euroa investointirahaa voitaisiin käyttää parhaalla mahdollisella tavalla paikallistasolla ja tällä runkoverkkotasolla. Ja koska minulla nyt vielä on aikaa, niin otan esiin vielä yhden aiheen. Minusta teknologia toimii meidän hyväksemme tässä. Teknologia hyödyttää meitä. Ja jos mietitään viimeistä sata vuotta, niin siellä on tapahtunut todella suurta kehitystä ja uskon, että varsinkin ympäristöasioissa tästä voi olla suunnatonta hyötyä. Jos motivoimme eri tahoja hyvällä tavalla, niin hyödyt voivat olla valtavan suuret. Ja jos mietitään vaikkapa niitä mahdollisuuksia, joita tulee siitä, että me hoidamme tätä verkostoa yhtenäisellä tavalla, ne, ne hyödyt saattavat olla todella suuria. junan kuljettajilla esimerkiksi on viisi eri järjestelmän hallinta systeemiä auki siinä samaan aikaan. Siinäkin on yksinkertaistamisen varaa ja toivottavasti tulevaisuudessa tämän tyyppiset tilanteet voidaan IT-avulla välttää, jotta esimerkiksi rautatieliikenteeseen saadaan tehokkaammat järjestelmät, eli vähitellen päästäisiin kohti tehokkaampia järjestelmiä. Ja olen varma, että jos todella nyt pidetään kiinni niistä sitoumuksista, jotka parlamenttikin on hyväksynyt, pääsemme todella tässä eteenpäin ja askel kerrallaan voimme luoda uusia mahdollisuuksia. Dankeschön. Das Kiitos. Seuraavana Kari Madelli, Vihreät EFA. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minäkin pahoittelen sitä, että me emme saaneet herra Junckerilta vastausta. Minä sanon tämän suoraan ja lujaa ei liikenneala ole mikään tällainen vaihdettavissa oleva asia tulevassa komissiossa. Tämä on liian tärkeä asia, että voisimme jonkinlaista tällaista tuolileikkiä tässä käydä, mutta toivottaisin teidät silti komission jäseneksi tervetulleeksi. Minun kysymykseni on hyvä selvä. Hyvin nyt COP21 kokouksessa huomenna ja vuonna 2015 Pariisissa neuvottelemme ilmastokysymyksistä ja nämä ilmastokysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä. Kuitenkin valitettavasti liikennepolitiikka ei ole täysin mukana ilmastopolitiikassa. Kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Mitä te tulette tekemään, jotta ilmastollinen, ympäristöllinen, sosiaalinen, terveydellinen tärkeys otetaan huomioon vuoden 2015 ilmastoneuvottelussa liikennepolitiikan osalta. Ja toisekseen nyt meillä on tämä eh, Turinin eh, projekti, joka on eh, noin 26 miljardin euron projekti, ja se on kuitenkin turha. Kuinka komissio voi tällaista projektia, jota kuuluisa Leon Turin äh, tunnelia ajatella rahoittavansa Lion Torino tunnelia ottamatta huomioon tämän hankkeen taloudellista terveyttä, eikä edes minkälaisia ympäristöllisiä vaikutuksia tällä hankkeella on. Kiitos, Rova Bultz, olkaa hyvä. Okay, the challenge of... vihreän agendan toteuttamisen luoma haaste on valtava. Eurooppa on, Eurooppa on johtava tekijä maailmassa ja otamme tämän roolin hyvin vakavasti. Emmekä koskaan voi olla tyytyväisiä. Tämä täytyy todeta. Minä rakastan luontoa, asun luonnon keskellä, kunnioitan luontoa ja minä tiedän, että meidän täytyy luoda vielä suurempaa kunnioitusta luonnolle. Tiedän myöskin, että viime vuosien hankkeet Euroopassa ovat olleet hyvin haastavia ja toivon, että voimme jatkuvasti kehittää toimintaamme. Haluaisin tässä tuoda pari asiaa esiin. Ne ovat erittäin tärkeitä ja ne ovat mukana jo agendassa ja myöskin liikennestrategiassamme. Ja minä olen varma, että ne tulevat yhdessä vaikuttamaan. Te tulette olemaan yllättynyt siitä, kuinka paljon liikennesektori voi vaikuttaa vihreään politiikkaamme. Tässä mainitsin jo muutamia todellisia esimerkkejä siitä, kuinka liikennesektori muuttuu. Ja toinen asia on se, että ihmisten käytös muuttuu. Tässä voimme tehdä vielä enemmän. Kuluttajien luoma painostus on kaikkein tärkeintä. On vaikea motivoida yrityksiä, elleivät kuluttajat ole valmiita maksamaan muutoksesta ja ellemme me ala toimimaan niin, että saastuttaja maksaa. Mutta jos me nämä kaksi asiaa toteutamme, pääsemme eteenpäin. Uskon, että Pariisi on erittäin tärkeä hetki. En tule itse ole todennäköisesti olemaan näissä neuvotteluissa mukana, mutta tulen tekemään yhteistyötä sen komission jäsenen kanssa, joka tulee osallistumaan tähän kokoukseen Pariisissa, joka tulee olemaan vihreästä agendasta vastuussa. Ja minä olen hyvin luottavainen. Meillä tulee olemaan hyvää materiaalia ja Euroopan unioni tulee olemaan tässä asiassa tärkeässä roolissa. Mainitsin jo pari seikkaa. Ihmisten käyttäytyminen, infrastruktuuri ja teknologia ovat tärkeitä, mutta te mainitsitte myöskin tämän suurin projektin. Olen kuullut, että se on usein ollut väittelyn aiheena kaikella kunnioituksella. Uskoakseni tämä on eurooppalaisessa runkovertossa hyvin tärkeä projekti. Kyllä se on valtava projekti. Näistä asioista voimme väitellä, mutta jos me tulemme asettamaan kaikki nämä liikennekäytävät kyseenalaiseksi, emme koskaan saa runkoverkkoa toimivaan. Tässä haluaisin sanoa, että toivottavasti tulevaisuudessa voimme istua yhteisen neuvottelupöytään ja katsoa pääsemmekö me eteenpäin. Tässä Yksi seikka on se, että kun meillä on tämä rautatierunkoverkko olemassa, me voimme alkaa siirtää rahtia teiltä rautateille. Ja tämä tulee olemaan tärkeä askel. Toinen tärkeä askel luonnollisesti on myöskin matkustajien oikeuksien turvaaminen. Mutta toinen tärkeä ulottuvuus tässä on se, että nämä suuret projektit luovat työpaikkoja – näillä alueilla. Meidän täytyy tarkastella sitä, olisiko mahdollista rohkaista toimintaa ja varmistaa se, että nämä suuret projektit eivät tuhoa luontoa, vaan että paikallisyhteisöt tekevät todellakin meidän kanssamme yhteistyötä ja että me voimme osoittaa, että tämä tämänkaltainen projekti ei hyödytä vain runkoverkkoa, mutta myöskin paikallisyhteisöjä. Kiitos. No niin, aloitamme toisen kierroksen. Sillä tämän valiokunnan jäsenet saavat puheenvuoron ensimmäisenä Dieter Lebret Koch. It's not loud enough. Oh. I can see it's very Können Sie es ein bisschen lauter stellen? jetzt besser? Kuuluuko nyt yhtään paremmin? Liian hiljaista. Ich an meinem Mikro? Jetzt besser? Onko nyt parempi? Ei edelleenkään vielä kuulu paremmin. Se kyllä kuului oikein hyvin vielä tässä vähän aikaa sitten. Jetzt, jetzt besser? Kuuluuko nyt paremmin, paremmin koitetaan tulkkauksen kautta? a little bit, but it was really clear before, now it's... Aikaisemmin kuului hyvin ja nyt kuulostaa siltä, olitte mm, tuolla ihan mm, maan alla. Ja mm, tällaista aina tapahtuu, mutta koitetaan uudestaan vielä. So, testen noch. No niin, testataan nyt ensin. Toimiiko nyt, kuuluuko tulkkaus paremmin? Vähän paremmin, mutta ei niin hyvin kuin äsken tosi hiljaisella. Okay, be patient with me. I will... No minä koitan tässä, mutta olkaa kärsivällisiä. Mutta tältä ei oikein kunnolla kuulu. Mutta kyllä meidän täytyy huolehtia siihen, että, että hän kuulee. On täällä muitakin kieliä kuin englantia tulossa joka tapauksessa. Ja nyt täytyy saada kuulokkeet toimimaan. Onko ne kuulokkeet nyt vaihdettu vai? Ja, aber he koittavat tuolla takana, teknikot koittavat parantaa tilannetta. No nyt rupesi kuulumaan. Hyvä. Niin, joskus me, aikaan meidän puolellamme. No niin, Dieter Lebrecht Koch seuraavana. Hän on valiokunnan varapuheenjohtaja. Hän istuu täällä teidän takananne. Katsokaapas taaksepäin. Täällä istuu Dieter Lebrecht. No niin, minä istun täällä takana. Joka vuonna Euroopan tasolla 250 000 onnettomuutta tieturvallisuusohjelma 2011-2020 on käsittänyt paljonkin ehdotuksia, miten on myös tilastoitu autoonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet. Mutta haluaisin, minkälainen teidän tavoitteenne on suhteessa tähän tavoite nollaan, eli nollatoleranssiin toleranssiin tiekuolemien osalta? Uh, Thank you very much. Uh... Kiitos. Niin jokainen ö, kuolema tiellä tai jossain muualla kuljetusvälineissä on surullinen tarina ja se pitää ottaa tosissaan. Minä pidän tästä tavoitteesta, jonka EU itselleen on asettanut, mitä nollatoleranssi tiekuolemien osalta – Todennäköisesti siihen on mahdoton päästä, mutta meidän täytyy ainakin parhaamme yrittää, jotta pääsisimme mahdollisimman lähelle tätä nolla tasoa. Uskon, että on tehty erilaisia mittauksia ja erilaisia toimia on toteutettu. Ja, ja yksi toimista on se, että parannamme toisaalta ajoneuvojen turvallisuutta, valistamme ihmisiä, jotka ovat mukana liikenteessä. Valistus ja koulutus on tärkeää, mutta ei pelkästään nuorten valistaminen, vaan vanhempienkin valistaminen. Ja meidän kaikkien pitää muistuttaa, kaikkia pitää muistuttaa. Sitten on teknologia, parempaa tietoa liikenteestä, parempaa eh, tietojen vaihtoa maiden välillä, eh, esimerkiksi lainsäädännön osalta. Eli me voimme vielä tehdä maatasolla lisää jotta voisi esimerkiksi eh, liikenne liikennemerkkejä parantaa, tiedonkulkua parantaa, jotta saisimme pienennettyä uhrien määrää. Me olemme kuitenkin päässeet jo viimeisten vuosien aikana paljon parempiin tuloksiin ja se johtuu varmasti myös taloustilanteesta. Eh, johon en nyt aio puuttua sen tarkemmin. Mutta meidän pitää analysoida tilannetta ja katsoa, mitkä keinot ja välineet ovat viime vuosina olleet toimivia, parantaa niitä entisestään ja tehdä yhteistyötä niiden, tai saada ne ihmiset yhteistyöhön, jotka järjestävät eh, ja, ja, ja laativat näitä hallintajärjestelmiä. Kiitos. Isabella de Monte, S&D. Kiitos. Minäkin haluaisin kysyä turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Omasta mielestäni Junckerin ehdotuksissa turvallisuuteen viitataan vain hyvin epämääräisesti, siksi kysyisinkin yleiskysymyksen. Tässä on puhuttu nyt tieliikenteen turvallisuudesta, mutta miten aiotte paneutua turvallisuusasioihin yleisemmässä mielessä? Thank you. I think... Kiitos. Euroopassa turvallisuus on aina se perimmäinen tavoite ja hyvin hyvin tärkeä aihe, joka on otettu kyllä vakavasti. Turvallisuuden parantamiseen on luotu kolme eri virastoa ja tieliikenne on itse asiassa ainoa, jolla ei ole omaa turvallisuusvirastoaan nämä virastot huolehtivat siitä, että lainsäädäntöä pannaan täytäntöön asianmukaisesti. Ne myös sertifioivat kuljetusvälineitä ja minusta tässä olisi suurempikin mahdollisuus lisätä näiden virastojen tärkeyttä. Kun meillä kerran on nämä välineet jo olemassa, niin varmasti voisimme varmistaa jotenkin, että nämä virastot toimivat vielä tehokkaammin ja että kaikki ottavat turvallisuusasiat vakavasti. Olemme myös havainneet sen, että jossakin mielessä jotkin maat eivät pane täytäntöön lainsäädäntöä kuten pitäisi, ja pahimmassa tapauksessa, jos näin ei käy, EUn täytyy varmistaa, että sovituista asioista pidetään kiinni ja että sovittu lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Eli tällaisessa pahimmassa tapauksessa komission täytyy aloittaa oikeuskäsittely tällaista lainsäädäntöä rikkovaa jäsenmaata vastaan. Mutta turvallisuuskäsitteenä on sellainen asia, että meidän täytyy pyrkiä parantamaan sitä liikenteen hallintajärjestelmien kautta, saada koko infrastruktuuri parempaan hallintaan. Tästä on lukuisia hyviä esimerkkejä, erityisesti tämä, jota nyt yritetään, yritetään panna täytäntöön myös rautateillä. Se on osa jo sovittua agendaa. Eli se, että pyritään yhtenäistämään näitä rautateiden hallintajärjestelmiä. Se varmasti parantaa myös rautateiden turvallisuutta. Eli jokaisella omalla alallaan on hieman omalaisensa ongelmia, mutta pääpointti on se, että pitää olla hyvät liikenteen hallintajärjestelmät ja lainsäädännön tulee myös olla selkeää, jota me voimme käyttää ja jota nämä virastot sitten auttavat panemaan täytäntöön kansallisella tasolla. Ja sen lisäksi meidän täytyy tehdä kaikki voitava tietoisuuden lisäämiseksi, jotta ihmiset käsittävät, kuinka tärkeä asia turvallisuus on. Sekä matkustajien puolella tietoisuutta tulee lisätä, että myös toimijoiden puolella. Jan, Jan. Kiitos Maria, Jean-Maria Marinescu. Aici doamna comisar desemnat. În caz... Mm, hyvä puheenjohtaja, minä istun täällä. No niin, jos kaikki menee hyvin, niin ensimmäinen kokous ö, Roomassa ö, liikenneministerien kesken on marraskuussa. Ja eurooppalainen yhteinen ilmatila on siinä yksi käsiteltävistä asioista. On sellaisia jäsenvaltioita, joilla on varaumia tätä ilmatilaa kohtaan. Mikä on teidän kantanne tätä projektia silmällä pitäen? Ja jos aika riittää, niin voisitteko kertoa meille kantanne, mm, jos joku jäsenvaltio haluaa muuttaa näitä käytävä suunnitelmia, mitä te silloin komissaarina teette? Sorry. Uh, I believe that... Niin uskon, että yhtenäinen ilmatila on hieno projekti eh, siinä mielessä, että se on hyvä yrityksille ja myös eh, ympäristön kestävyyden kannalta. Se optimoi liikenteen kuljetuksen käytävät. Ja kuten, eh, jos tuohon viimeisen kysymykseen vastaan ensin, koska se on osa minun johdantopuhettani, niin meidän pitää yksinkerta, yksinkertaistaa näitä reittejä ja käytäviä. Tiedän, että haasteita joissain maissa on, koska on jotakin suojelualueita, mutta toivon, että voimme jatkaa avointa, rakentavaa vuoropuhelua ja koitamme saada mahdollisimman suorat reitit Eurooppaan, jotta saamme säästettyä polttoaineita ja saamme myös liikennettä hallinnoitua paremmin mitä sitten tulee siis kaksi järjestelmään, scs kaksi järjestelmään ja muihin asetuksiin, joita on ilmatilan suhteen jo hyväksytty. Tämä lento lohkojärjestelmä optimoi sen tavan, jolla reittejä hallinnoidaan ja se helpottaa hallinnoimista ja myös auttaa alentamaan CO2-päästöjä. Minä puolustan enemmän vaihtoehtoja, parempia vaihtoehtoja tällä alalla. Uskon, että projekti on hyvä, se ansaitsee tuen ja meidän pitää saada mahdollisimman moni mukaan ja toivottavasti tehdä yhteistyötä eri jäsenvaltioiden välillä jotta voimme yhtenäistää myös liikenteen hallinnoimisen yhtenäisellä alustalla. Anna Claudia. Seuraavana Anna Claudia Tapatel, SND. Domnul președinte, aici, doamnă comisar, aici. Minä istun täällä, täällä päin. Hyvä komissariehdokas. Mm, te sanoitte johdannoksi, Miten te aiotte kaupunkiliikenteen, eh, kaupunkiliikenteisiin puuttua? Kaupunkeiden liikenteiden kasvu ja väestön kasvu on johtanut siihen, että ilmasto saastuu, tai ilma saastuu kaupunkialueilla ja, ja melutaso nousee. Kaikki uskovat kuitenkin siihen, että aiotteko seuraavan puolen vuoden kuluessa jotenkin uudistaa valkoista kirjaa, liikenteen valkoista kirjaa ja tehdä muutoksia kaupunkien liikkuvuuteen liittyen ja kaupunkien kehittymiseen liittyen. Viittaan tässä niihin suunnitelmiin, jotka mainitsitte kaupunkien liikenteen rahoituksen yhteydessä. Thank you very much for the question. Kiitos kysymyksestä. Niin älykkäät kaupungit tulevat olevan hyvin mielenkiintoinen, jopa eh, erittäin kiinnostava osa eh, tätä tulevaisuutta. Minä pidän tästä konseptista sen takia, koska se tuo eri komissaarin eri haasteet saman eh, sateenvarjon alle. Ihmisiä muuttaa yhä enemmän, ihmisiä muuttaa yhä enemmän kaupunkeihin. Kaupungit ruuhkautuvat ja siellä tarvitaan parempia suunnitelmia, parempia ratkaisuja siitä, miten saastuminen saadaan kontrolliin. Toisaalta suunnittelu kuuluu tietenkin jäsenvaltioiden tehtäviin. EU ei suoraan voi puuttua, ellei huomata sitä, että jäsenvaltioida olisi jotakin hyviä eh-, ehdotuksia, hyviä käytäntöjä, ja, ja jos jäsenvaltiot pyytävät meiltä jotain toimia. Kuten sanoin johdannoksi, niin Sivdas-projekti on hyvä, koska se auttaa jäsenvaltioita keräämään yhteen toimia ja katsoa, miten arvioidaan näitä toimia. Ja mitä sitten tulee melutasoon ja ilmaston saastumiseen? No tietenkin tässä teknologia on puolellamme ja älykaupungit eh, eivät tuo yhteen pelkästään liikenne ja energia ja, ja tietoliikenne ihmisiä, vaan toivottavasti saman päivän eh, pöydän ympärille saadaan myös sosiaalisesti valveut, muuttuneita ihmisiä, etsitään uusia kaupunkiratkaisua. Eihän ruuhka ole pelkästään liikenne, liikenteen ongelma, vaan aikataulutukseen liittyvää, kaupunkisuunnitteluun liittyvää, missä, osat, missä toimistot sijaitsevat, missä ihmiset asuvat, koska ihmiset liikkuvat koko ajan suunnasta suun, johonkin suuntaan. Ja aamuisin näemme, no tänään aamulla, olin menossa äh, lentokentälle ja siellä oli kolme tyhjää kaistaa ja me olimme yhdellä kaistalla äh, menossa lentokentälle päin. Eli siinä joko suunnittelu ei pelaa tai joku, on, joku mättää. Joten kaikki tämä pitää ottaa huomioon, kun ajatellaan kaupunkien suunnittelemista. Ja, ja sitten rahoituksesta. Ai, onko aika jo lopussa? Niin, minun pitää nyt koputtaa kolme kertaa jo täällä, täällä koputtelin takananne. No niin, seuraava kysyjä Deidre Kluun EPPstä. Oh, my phone, sorry, excuse me. <laughs> Teidän alkupuheenvuorossanne viittasitte tähän optimaaliseen yhteenliittyvyyteen Euroopassa ja haluunne tehdä tämän kysymyksen parissa töitä. Haluaisin kysyä teiltä liittyen alueellisiin paikallisiin äh, lentokenttiin. Nehän tarjoavat linkin suurempaan maailmaan, ne ovat investoinnille tärkeitä ja ne ovat tärkeitä paikalliselle alueelle. Meidän tulisi niitä suojella. Minkälaisia suunnitelmia teillä on paikallisten lentokenttien pelastamisen suhteen, erityisesti syrjäisillä alueilla, kaikkien syrjäisimmillä alueilla ja saarilla? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Huomaatte, että se on minulle hyvin lähellä sydäntäni. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että nämä ähm, liikenneyhteydet ovat äärimmäisen tärkeitä paikallisalueiden kehitykselle, erityisesti syrjäisten alueiden kehitykselle. Ja minä olen hyvin paljon niitä puolustamassa. Minä pidän lentämisestä ja minulle Tämä on ollut valtava kulttuurillinen elämys. Esimerkiksi Baara lentokentälle lentää. Kyseessähän on alue, jolla lentokenttä toimii vain sesonkin aikana. Ja se on Länsi-Hebridille Skotlannissa erittäin tärkeä tekijä tämä lentokenttä. Meidän täytyy kuitenkin ottaa myös huomioon se, että taloudelliset ähm, olosuhteet pitää saada sellaisiksi, että lentokenttä pystyy toimimaan muutoin. Me vain maksamme lisää ja lisää tukia ja Euroopan unioni joutuu hankaluuksiin. Tämä ei ehkäpä ole aivan minun alaani puhua näistä tuista, mutta haluan sanoa, että olen vapaa, valmis neuvottelemaan ihmisten kanssa asiasta. Ja minä pyrin löytämään uusia bisnesmalleja, jotka liittyvät enemmän yritysmaailman malleihin. Toivottavasti me pystymme nämä tärkeät paikallisyhteisölle tärkeät lentokentät tämän elinvoimaisena. Meillä on Sloveniassa Portorosissa samantyyppinen tilanne. Siellä lentokenttä on erittäin tärkeä meidän matkailukaupungeissamme. Tilanne on tällainen samantyyppinen. Minä toivon, että pystyn parantamaan tilannetta ja tulen tuomaan omat kokemukseni ja oman panokseni tämän uuden liikennemallin löytämiseksi. Kiitos. Peter van Dalen, ECR. Kiitos. Hyvää iltaa. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin te puhuitte juuri sisämaan vesiväylistä ja sisäisestä infrastruktuurista. Pesä. Kuuluuko nyt paremmin? Koitetaan vielä, aloitetaan alusta uudelleen. Nogmaal, die Zeit läuft neu. Dag mevrouw, goedenavond. Nollatkaa kello, kiitos. Hyvää iltaa. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin näistä sisävesiväylistä ja infrastruktuurista. Jos mietitään yhteyksiä Itä- ja Länsi-Euroopan sisävesiväylien välillä, siinä on yksi suuri pullonkaula, nimittäin Etelä-Saksassa Tonavassa. Mitä aiotte tehdä tämän pullonkaulan poistamiseksi, jotta tuosta itä-länsi-väylästä tulee helpommin navigoitava? Sitten puhuitte innovaatioista ja uudesta teknologiasta maantieliikenteessä meillä on ekokombi-aloite, joka keskittyy juuri tähän innovaatio- ja teknologia-asiaan. Ehkä monet teistä ovat jo unohtaneet tämän, kun ei puhuta enää näistä äh, gigarekoista, vaan niistä puhutaan nykyään ekolainereina eli ekorekkoina. I hope I understood the second part correctly. talking about these big trucks. Niin Koskiko tämä näitä suuria rekkoja tämä toinen kysymys? Hyvä, kiitos. Tonavasta ensin. Tonava voisi olla ja on hyvin tärkeä osa TNT-verkostoa ja tuota suunnitelmaa. Toivon, että saamme aikaan hyvän sopimuksen Tonavan syvyyden kasvattamisesta, jotta siitä tulisi kunnollinen väylä Euroopassa. Tähän liittyy toinenkin haaste, nimittäin ympäristöasiat. Eli meidän pitää löytää todella hyvä ratkaisu tähän, jotta biodiversiteetti ja luonnon monimuotoisuus ei Tonavassa vaarannu. Ja toisaalta sitten haasteena on se, että Tonavan ympärillä on muitakin kuin EU-valtioita. Siellä on pari kolme muuta maata, jotka eivät kuulu EU-hun, mutta ovat osa tätä Tonava, Joki-hanketta. Eli siellä tarvitaan ylimääräisiä kahdenvälisiä neuvotteluja, jotta päästään sopimukseen, erityisesti rahoituksen suhteen, koska tämä osa on jo olemassa suunnitelmassa, tenteen runkoverkossa, mutta nyt tarvitsemme vielä lisäselvyyttä siihen, miten nämä EUn ulkopuoliset maat osallistuvat. Aika on vain puoli minuuttia, joten menen suoraan toiseen kysymykseenne, olen kuullut, että tuo haaste on EUlle mielenkiintoinen. Uskon, että joillekin jäsenvaltioille tämä on ollut ihan normaalia toimintaa. En ole ehtinyt vielä muodostaa kunnollista mielipidettä tästä, mutta olen enemmänkin neutraalilla kannalla nyt. Ää, mutta kutsuisin maita tai kannustaisin maita kahdenvälisiin neuvotteluihin etenemään tällaisen eurooppalaisempaan suuntaan. Next is Lucy Anderson. Seuraavana Lucy Anderson SND-ryhmästä. Could you say a bit more about... Voisitteko kertoa enemmän siitä, mitä aiotte tehdä varmistaakseen, että kaikki matkustajat, myös vammaiset ja liikuntarajoitteiset voivat käyttää kuljetusverkkoja. Sanoitte, että keskitytte ihmisiin, mutta mitä se tarkoittaa? Tarko- saavatko rullatuolissa liikkuvat riittävästi tietoa? Ja esimerkiksi tällaisia vaihtopaikkoja. Tämä Euro- verkkojen Eurooppa on ihan hyvä, mutta se tarkoittaa yhdeksää käytävää. Miten sitten nämä sanat ja sadat tuhannet asemat ja verkot, joissa, joissa on portaita ja pitää ylös ja alas mennä matkaloukkujen kanssa, jotta saa vaihdettua liikennevälineestä toiseen kun EU-rahaa käytetään, niin voitteko varmistaa, että vammaisten asia otetaan tosissaan? Jerova Van de Kamp, herra Van de Kamp eh, sanoi aika vähän, hänen vastaukseensa, ette vielä sano, sanoneet paljon, että miten aiotte vammaisten asemaa parantaa. Voisitteko sanoa siitä vielä lisää? If you really be... Jos haluamme sosiaalisesti hyvät olosuhteet matkustajille, niin tietenkin tämä on hyvä kysymys. Uskon, että on olemassa direktiivejä, jotka on jo pantu täytäntöön, mutta voimme varmasti tehdä vieläkin enemmän. Myös kotona olen nähnyt, että 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten kukaan ei ajatellut rakentaa koro, korotettuja bussi- ja raitiovaunupysäkkejä. Nyt niitä on joka kaupungissa. Aina kun uusi pysäkki rakennetaan, niin tämä otetaan huomioon tämä liiken, liikkumisrajoitteisten asema, joten eri puolille Eurooppaa tietoisuus on nousussa siitä, kuinka tärkeää on, että myös vammaisille annetaan mahdollisuus liikkua liikennevälitteissä. Ehkä sitä ei pystytä toteuttamaan yön yli, mutta jos jatkuvasti painostetaan ja jos val- jatkuvasti valvotaan, että ne säännöt ja ne lait, jotka jo on hyväksytty, että niitä noudatetaan. Ja tässä tarvitsee, tarvitaan varmasti parantamista vielä. Ja lainsäädännön noudattamista pitää nyt valvoa. Mainitsette myös tärkeän asian esimerkiksi matkustajien oikeus tietoon. Uskon, että tämä uusi hallintajärjestelmäehdotus, koska nyt on hyvin hajanaiset verkot, on hyvin vaikea antaa matkustajille luotettavasta yhdestä lähteestä tiete, tietoa, mutta nykyisten järjestelmien avulla tähän varmasti päästään, saadaan parempaa tietoa matkustajille, ei pelkästään lipuista, vaan myös reittimahdollisuuksista, lipun hinnoista ja, ja tämä parantaa myös tätä suhdetta ja tämä parantaa myös tiedon antamista liikuntarajoitteisille. Seuraavana Isaskun Bilbao Bartikan ALDE. Ryhmästä, olkaa hyvä. Señora komissaria designada. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen ehdokas. Tämä neljäs rautiepaketti luotiin, koska kolmas paketti ei toiminut. Haluatteko uutta hallintoa liikennealalle? Äh, haluatteko jäsenmaiden purkavan perinteiset monopolinsa? Neuvosto ei ole omaksunut poliittista kantaa parlamentin työstä huolimatta ja tämä on nyt sen hengen vastaista, että me haluamme luoda oikeudellista selvyyttä ja vähentää byrokratiaa. Jos pääsemme eteenpäin, haluatteko te tätä yhteen toimivuutta vahvistaa? Onko komissiolla sellaista vaikutusten arviointia, joka todistaisi, että neljäs paketti vaikuttaisi kasvuun ja työllisyyteen? Ja kuinka rautatiesektorin kestävyyden tapahtuisi? sen suhteen tapahtuisi, ellei tätä pakettia saataisi. Kuinka te arvioisitte mahdollisuuden erottaa infrastruktuurihallinnointi palveluiden hallinnoinnista? Mikä arvionne on tässä asiassa? Paljon kiitoksia tästä tärkeästä kysymyksestä. Toivon, että minulla olisi viisi minuuttia aikaa vastata tähän. Voisin kuitenkin sanoa, että pyrin tekemään parhaani jotta tämä asia käsiteltäisiin yhtenä pakettina. Mielestäni on erittäin tärkeää, että tekninen ja kuten te kutsutte poliittinen, minä sanoisin ennemminkin taloudellinen paketti, saetaan yhteen. Tekninen ulottuvuus ensinnäkin, tämähän on jotakin, mikä varmaan kaikkia naurattaa. Kyseessä on se, että meillä on refit, äh, valtava määrä lainsäädäntöä, jota tullaan yksinkertaistamaan ja tämä tulee olemaan helpompaa, helpottaa tilannetta ja ihmiset tietävät, koska ovat lailliset velvollisuutensa käyttäneet tämä, tämän toteuttamisen jälkeen. Minä en nyt mene teknisiin seikkoihin niinkään, mutta mielestäni tämä bisnesulottuvuus on erittäin tärkeä. Meidän täytyy purkaa paikallisia hankaluuksia ja puuttua operatiivisen tason, elleivät jäsenmaat heti ryhdy tähän. Meidän täytyy päästä tilanteeseen, jossa näemme, kuinka kulut jaetaan, jotta voisimme määritellä palvelun hinnan. Muutoin tämä tulee olemaan vaikea. Minä voisin sanoa että olen Sloveniassa ollut puhelinviestintäalalla PK-yritysten kanssa tekemisissä hyvin paljon ja Täältä pohjalta voin sanoa, että ellemme osaa määritellä tietyn palvelun hintaa, minkälaisia hallinnollisia päätöksiä on hyvin vaikea tehdä. Tämän vuoksi tämä taloudellinen paketti on erittäin tärkeä. Minä pyrin tekemään parhaani tässä asiassa ja näen, että parlamentti on jo ensi ensimmäisessä käsittelyssä äänestänyt tästä asiasta. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta tämä asia menee läpi. Me emme halua sitä jakaa. Me haluamme tätäkin alaa vapauttaa. Kiitos. Ja seuraavana EPPstä eh, herra Pasqual. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Kysyisin teiltä kaksi kysymystä liittyen viimeaikaisiin tapahtumiin Ensinnäkin kaupunkien sisäiset ja kaupunkien väliset liikennejärjestelyt. Ja tässä tarkoitan uusia taksialan yrityksiä muun muassa, niiden lisensointiluvat, muun muassa verotus, kaikki näihin firmoihin liittyvät asiat, noudattavatko ne turvallisuusstandardeja, harrastavatko ne sosiaalista polkumyyntiä. Mitä, mihin toimenpiteisiin te ryhtyisitte näiden yritysten johdosta, jotka nyt ovat tunkeutuneet EUn markkinoille? Miten tukisitte jäsenvaltioita epäreilun kilpailuvastaisessa taistelussa ja sosiaalisen polkumyynnin vastaisessa taistelussa? Toinen kysymys liittyen sitten Ebola-epidemiaan. Se on totta kai hyvin huolestuttava asia kaikille maille. Korkean tason tapaamisessa EU päätti ryhtyä turvatoimiin ilmailualalla. Totta kai jokaisella jäsenvaltiolla on valta päättää näistä itse, mutta mitä EU voisi tehdä, jotta sillä olisi koordinoitu järjestelmä näille lentokentällä tehtäville tarkastuksille, joilla Ebolaa vastaan taistellaan? Kiitos. Thank you very much for, uh, both. Kiitos näistä kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys näistä takseista. Tuen sitä, mitä te jo omassa kysymyksessänne ehdotitte, eli sitä, että me tarvitsemme selkeän organisaation myös ja selkeän lähestymistavan myös tähän asiaan. Aiem, ennen, ennen kuin tulin Brysseliin, olin itse asiassa taksissa kotimaassani ja uusien vaatimusten mukaan takseissa täytyy olla näkyvillä auton numero, heidän täytyy maksaa kuukausittainen taksialan maksu. Ja alkuun taksin kuljettajat valittivat kovasti tästä, mutta nyt minä kysyin tältä taksin kuljettajalta, mitä hän oli mieltä tästä uudesta järjestelmästä, ja hän sanoi, että se on hyvä. Ainoa huono asia on se, että lupa maksaa 200 euroa, tai äh, yksi parhaista asioista oli se, että alkuun lupa maksoi 200 euroa ja nykyään sitten vain 50 euroa. Totta kai tämä on jäsenvaltioiden päätettävissä oleva asia, kuinka ne suhtautuvat näihin yrityksiin, mutta me voimme totta kai auttaa ja tukea jäsenvaltioita tässä asiassa. Ja kuten jo aiemmin sanoin, niin määritellään ne asiat, jotka ovat tässäkin yhteisiä koko Euroopalle ja voimme sitten tarjota Euroopan laajuista apua ja tukea. Mutta totta kai meidän tukea, pitää tukea, tukea kaikkia toimenpiteitä, joihin jäsenvaltiot päättävät ryhtyä. Minusta tässä Ebola-asiassa mikään rajojen sulkeminen ei ole paras mahdollinen ratkaisu. Me tarvitsemme Euroopan laajuisen vastauksen. No niin. Seuraavana Ines Ajala-Sender SND-ryhmästä. Olkaa hyvä. Si, señora candidata designada Kiitos. Hyvä komissaariehdokas. Haluaisin ensinnäkin onnitella teitä. Tiedän, että Teillä on urheilullinen tausta ja nyt varmasti juoksette parhaillaan maratonia, mutta te olette valmistautuneet tähän. No ensinnäkin infrastruktuureista. Minä olin verkkojen Eurooppa-välineen rahoituksen, rahoituksesta, rahoitusta käsittelevän mietinnön esittelijänä. Halutaan kohesio ja, ja kuljetusta yhdessä ja niihin kuluu paljon rahaa ja tietenkin raha pitää kuluttaa hyvin. Mutta suurin este on, miten saadaan yhteisrahoitusta ja millaista. Suurin osa jäsenvaltioista, kuten omani, taistelee valtion velan kanssa eikä ole rahaa yhteisrahoitukseen. Meillä on olemassa tämä joustoväline ja haluaisin tietää, miten te ja Eh, komissaari Katainen ja Moskovici voisit auttaa meitä niin, että voisimme varmistaa, että, että infrastruktuurirakenteet eivät rasita valtion taloutta. Toiseksi bilateraalisen poliittisen tahdon puute tällä hetkellä näyttää vallitsevan. Ja jos meiltä Espanjasta halutaan mennä Ranskaan, niin me emme pyreneiden kautta pääse Ranskaan ja, ja tankoon, tar- tankoon tarvitaan kaksi mutta tämä valkoinen kirja, josta puhuitte, on tärkeää, mutta valkoiset kirjat ovat pitkiä ja aina kaiken näköistä niissä on hyviä aikeita, joita ei koskaan sitten välttämättä kaikkia vielä toteen, toteenpanovaiheeseen saakka. Sosiaalinen domppaus merenkulun alalla, ilmailualalla. Näistä tarvitaan myös AY-liikkeen kanssa neuvotteluja. No nyt tuli kysymyksiä jo kaksi minuuttia. Teillä on enää yksi minuutti vastausta varten valitettavasti. No sitten ihan nopeasti infrastruktuureista mainittu Mainitsin jo, että me tarvitsemme innovatiivisia rahoitusvälineitä. Me emme saa kaikkea rahoitettua itse. Miten tämä sitten tehdään? Minä en tällä hetkellä siihen osaa vastata ja olisi aika epäreilua tässä vaiheessa vastatakin, mutta jos komissio vahvistetaan, niin tämä tulee olemaan yksi vaikeista ja vakavista keskusteluista. Meidän pitää ajatella myös, miten saamme yksityistä rahaa mukaan. Eilen luin Financial Timesista, että nyt yritetään jo saada eläkerahastot mukaan, vakuutusrahastot mukaan, joten erilaisia mahdollisuuksia on olemassa ja tämä on todellinen haaste, joka pitää... No niin, aika loppu. Danke. Der nächste... Kiitos. Seuraavana George Bach, EPP. Vielen Dank, Frau. Kiitos ja hyvä komissaariehdokas. Kaikki kohdat, joihin olette vastanneet, eivät ole olleet kaikki ihan mieleeni, mutta haluaisin tuoda esille tämän kohdan ihmiset ja sitten tämä dialogivalmius, joka teillä näyttää olevan. Ensimmäinen kysymys, minulla on kaksi matkustajien oikeudet, kuten kollega Andersson viittasi, kun matkustajien oikeuksia työstetään, niin otetaanko ihmiset taas keskiöön? Ainahan näin ei ole ollut. Toiseksi, tällä hetkellä on paljon äh, säännöksiä ilmassa, on paljon erilaisia kantoja esimerkiksi Gibraltarin osalta, ja siitä on oikeudellista epävarmuutta. Ja se johtaa siihen, että Euroopan tuomioistuin joutuu tekemään meidän työmme. Sehän on valitettavaa miten, se ja komis, miten te ja komission pyrkivät purkamaan tämän, tämän umpikujan ja miten lainsäädäntövalta jaetaan taas oikein komission, neuvoston ja parlamentin välillä. Ja, ja se tehdään, laita säädetään siellä, lakia säädetään siellä, missä pitääkin. Uh, first, thank you for the question. Kiitos kysymyksistä. No ensinnäkin matkustajien oikeudet valtava eurooppalainen saavutus, nimittäin olemme valmistelleet hyvän ja vakavan, vahvan matkustajien oikeuspaketin. Tällä hetkellä kuitenkin jotkut lentoyhtiöt ovat peruneet lentoja, e, eivätkä noudata näitä suosituksia tai sääntöjä, joita on annettu, ja tätä pyrimme välttämään. Minulla ei ole valmista vastausta teille, täytyy olla rehellinen, koska en oikein tiedä, miten nämä prosessit toimivat. Mutta haluaisin vakuuttaa teille, että matkustajien oikeudet ovat mm, yksi prioriteettilistalla. Niin minä olen matkustaja, tiedän millaisia muutoksia on tehty ja toivon, että voimme jatkuvan vuoropuhelun kautta kaikkien sidosryhmien kanssa jatkaa samaan suuntaan. Ei pelkästään Euroopassa, vaan että voisimme laajentaa meidän sitoumuksiamme matkustajia kohtaan myös laajemmalle kansainvälisesti ja voisimme vaikuttaa tähän laajemminkin. Minä ainakin yritän tähän toiseen kysymykseen ehtiä vastaamaan. Gibraltar-kysymys tuli minulle tietoon, niin tämä on poliittinen kysymys ja sen ei pitäisi nyt muita aloitteita jarruttaa. Ja sen takia pyytäisin eristämään sen muista äh, kysymyksistä ja sitten jatkaa sitä, kun poliittinen tilanne on siellä ratkennut. Kiitos. Kurzio Maltese seuraavana kuesta. Signora commissaria, sono stato da poco a Genova, una città che... Minä vierailin hiljattain tulva-alueella ja hyvin vaikeaa on selittää tämän alueen asukkaille sitä, että miljoonia menee hyödyttömiin projekteihin Euroopan unionissa ja kuitenkaan me emme saa edes pientä apua tulva-alueelle. Tällaisissa kaupungeissa, joissa vesihuolto toimii huonommin kuin 1400-luvulla, haluaisin tietää, mitä te tulette tekemään tuletteko te ähm, TEN-T-projekteja uudelleen arvioimaan, hylätäänkö jotakin näitä projekteja. Nehän tulevat heikentämään tilannetta tietyillä alueilla Euroopassa. Ja Italiassa tulvat ovat aikaisemmin olleet jo ongelma myöskin Tsekin tasavallassa ja eh, Britanniassa. Haluaisin tietää, onko teillä tarkoitus tehdä arviointia ennen kuin näitä suuria projekteja aloitetaan, kuten tämä Lion Torino-projekti 115 miljoonaa euroa kilometriltä tällä liikennekäytävällä tähän projektiin. Eikö näitä projekteja pitäisi uudelleen arvioida? Kiitoksia. Kiitoksia. Tulvat ovat äh, erittäin vakava ongelma ja voin sanoa, että minun maani on hyvin suuresti niistä myöskin kärsinyt. Mutta me näemme, ei kyseessä ole ongelma vain siinä maassa, jossa tulvia tapahtuu. Tämä on haaste koko vesihallintajärjestelmälle, sillä vesihän murtaa tiensä läpi Kuten tiedätte, mielestäni tämä on hyvin suuri haaste. Minä olen sitä mieltä, että TNT-ssä ja erityisessä Chefissä meillä on prioriteetteja ja tietyissä projekteissa olemme käsitelleet jo sitä, mitä voimme tehdä tulvien uhka ehkäisemiksi tulevaisuudessa ja voimme varmastikin tehdä vielä enemmän. Tämä keskustelu on hyvin tervetullutta tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä minun on vaikea äh, sitoutua mihinkään sen suurempaan kuin se, mistä parlamentin kanssa on jo sovittu. Äh, tämä on tilanne, jossa meidän täytyy pystyä vastaamaan elämän meille heittämiin haasteisiin. Minä siis otan tämän kysymyksen tervetulleena vastaan, mutta minä uskon, että lopulta onnistumme tämänkin ongelman ratkaisemaan. Tämä taisinkin olla ainut kysymys teiltä, eikö näin? Seuraavan sitten Tavos Klenic vihreistä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissia, komission ehdokas. Kansanterveys ja liikennepolitiikka ovat yhteydessä toisiinsa, vaikka eivät ehkä suoranaisesti, mutta liikenteestä johtuva melu häiritsee muun muassa maaseudulla asuvia ihmisiä. Monet ihmiset muuttavat kokonaan, koska eivät kestä liikenteen häiritsevää melua. Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käyttö liikenteessä voisi vaikuttaa tähänkin asiaan. Samalla kansanterveys paranisi ja myös talouteen saataisiin myönteisiä impulsseja aikaan. Itävallassa on tehty tutkimusta tästä aiheesta ja sen mukaan ilmansaasteisiin kuolee tai ilman, ilmansaasteet vaikuttavat ainakin jopa 40 000 ihmiseen, ja nämä ovat siis ilmansaasteita, ilmansaasteita, jotka ovat liikenteestä peräisin. Mitä komissio aikoo tehdä kansanterveyden integroimiseksi liikennepolitiikkaan? Thank you for the question. Uh, I think we all... Kiitos tästä kysymyksestä. Me kaikki varmasti tiedämme, minkälaisia haasteita liikenne aiheuttaa moderneissa yhteiskunnissa. Paljon Paljon on haasteita olemassa, kun elämänlaatu toisaalta nousee nousemistaan. Te mainitsitte monia tärkeitä asioita jo tuossa kysymyksessänne, en toista niitä tässä. Mutta se, mitä me teemme, ei tietenkään riitä koskaan. Niin kauan kuin ihmisille koituu negatiivisia seurauksia liikenteestä, niin toimemme eivät ole riittäviä. Alkuun olisi kuitenkin hyvä ymmärtää, minkälaisia linkkejä näiden asioiden välillä on. Melu on yksi saasteen muoto, ja nyt olen muun muassa oppinut sen, että käytettävissä on uudenlaisia jarruja, joilla saataisiin melua vähennettyä. Se ei tietenkään vielä riitä, mutta se olisi ainakin yksi askel parempaan. Uskon, että teknologia auttaa meitä tässäkin. Koneista ja moottoreista tulee hiljaisempia, ja erityisesti jos saadaan käyttöön erityyppisiä polttoaineita, erityyppisiä moottoreita ja se parantaisi ihmisten elämää. Minusta nämä ihmiset, jotka kärsivät liikenteen aiheuttamista haitoista, ovat modernin elämäntavan uhreja. Meidän pitäisi selvittää vuoropuhelussa yhteiskunnan kanssa se, miten heitä voitaisiin auttaa. Yksi asia tässä on parempi kaupunkisuunnittelu tämäkin on sellainen asia, jota, josta monet komission jäsenet ovat vastuussa, eli kaupunkisuunnittelu plus liikenteen suunnittelu. Meidän tulisi tehdä töitä hyvin tiiviissä yhteistyössä tilanteen parantamiseksi. Seuraavana Georg Mayer sitoutumattomista. Kiitos. Minä istun tässä teidän edessänne, Rova Polk. Tervetuloa. Naapuri itävaltalaisena toivotan teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Minä olen kotoisin Graatsista ja Graats ja Ljubljana eivät ole kaukana toisistaan ja si- siihen suuntaan kysymykseni. Pidin siitä, mitä sanoitte siitä. E- että ette ainakaan väitä sanovanne, mitä ette tiedä. Ja hyvin usein tämä, jos väittää osaavansa enemmän kuin mitä osaa, niin voi mennä vaarallisille vesille. No minä kysyn tästä Adriaatin, Baltian ja Adrianmeren välisestä käytävästä. Ja, ja Itävaltahan on transittomaa, meillä on valtavasti liikennettä ja senpä takia tämän käytävän merkitys on kasvanut. Tosin rahoituksesta on vielä suurta erimielisyyttä. Haluaisin Baltian Adriameren käytävän toteutuvan, ja tämä ei ole pelkästään Itävallan intressissä. Ja miten te asiaa lähestytte ja mihin, miten aiotte sitä viedä eteenpäin? Thank you for the question. Um... Kiitos kysymyksestä. Niin kaikki nämä reitit ja niiden prioriteetit on asetettu tässä verkkojen Euroopan väliteessä ja tenteessä. Ja minä aion noudattaa näitä sopimuksia tulevassa työssäni. Ja kun tunnen nyt tämän Slovenian tapauksen hyvin, niin tiedän, että edessä on haasteita Eh, miten nämä suunnitellut reitit saadaan rakennettua. Ja Slovenian osalta on haaste, en käytä muuta sanaa, koska tämä ykköspaketti ja kakkospaketti ja kolmospakettikaan eivät ole vielä oikea täytäntöönpantoja, joten meidän haasteenamme on täytäntöönpanna jo se, mistä on jo sovittu. Toivottavasti viitospakettia ei ole tulossa, koitan ainakin varmistaa sen, että nyt pidämme kiinni tästä nelospaketista tähän saakka. Ja mitä aion tehdä? No tässä vaiheessa aion noudattaa verkkojen Eurooppa-välineen prioriteetteja, niistähän on jo sovittu. Koitan tehdä kaiken mahdollisen, että ne maat, jotka ovat näissä pääkäytävä kohdissa, pitävät kiinni aikaisempien pakettien sopimuksista. Ja se tarkoittaa nyt sitten Baltian tai Itämallan ja, ja, ja Balkanin käytävän osalta sitä, että meidän pitää nyt odottaa ja katsoa, onnistuuko se. Ja toivottavasti teidän kanssanne voimme hieman tätä asiaa nyt sitten painostaa ja että sitoumuksista pidetään kiinni ja niitä noudatetaan. Seuraavana Kristin Revoda Lonbon Fua SNDstä. Madame Bulls, d'après... Bulls, neuvoston viimeisimmän talousarvioesityksen jälkeen meidän täytyy laskea viidellä prosentilla hallintokuluja yleisten säästöjen puitteissa. Tässä rautatiepaketin myötä me tulemme saamaan uusia kompetensseja, mutta rautievirasto ei pysty niitä ratkomaan nykyisellä budjetilla ellei saa lisää resursseja. Tuletteko te sitoutumaan eurooppalaisen rautatieviraston resurssien kasvattamiseen? Tuletteko te tätä sitoumusta jatkamaan? Tuleeko tämä kasvattamaan eurooppalaista rautatieviraston budjettia vai tuleeko tämä toteuttamaan varojen uudelleen jaon kautta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia herra Tsefkovic tulee olemaan minun koordinaattorini tai minun johtajani, joten hänen lupauksiaan minun täytyy ehdottomasti kyllä kunnioittaa. Kyllä, minä tunnistan nämä haasteet, joita virastoilla on. Ja olen sitä mieltä, että tässä on itse asiassa kaksi puolta tässä kysymyksessä, ainakin minun mielestäni, ja toivottavasti olemme tässä samaa mieltä. Tässä palaan kysymykseenne. Toisaalta kysymyksessä on se, kuinka rahoitamme virastot. Uskoakseni on jo sovittu, ja tästä on muutamia hyviä esimerkkejä, että tiettyjen palveluiden markkinoiminen olisi ratkaisu. Eli virastot voivat tarjota tiettyjä palvelujaan markkinoille suoraan ja niitä voitaisiin yhteisrahoista. Tämä voisi olla erittäin hyvä ratkaisu tulevaisuutta ajatella, mutta tämä ei tule äh, nyt suoraksi vastaukseksi siihen, mitä virastot tekevät, kun niillä on lisätehtäviä hoidettavanaan. Uskoakseni kaikessa hallinnossa Euroopassa, erityisesti Slovenian kohdalla, meidän täytyy leikata hallintokuluja. Ne ovat yksinkertaisesti liian korkeat talous ei niitä pysty kantamaan. Ja toisaalta työtä on nyt lisää ja tämä työ on perusteltua ja me tarvitsemme tätä työtä, jotta voisimme eurooppalaista agendaa noudattaa. Ja minä tulen puolustamaan näitä työntekijöitä ja tätä työtä ja sen tärkeyttä heidän täytyy voida toteuttaa ne tehtävät, joita me olemme heille antaneet. Dankeschön. Ein Wirtschaft. Kiitos valuuttaunionissa tarvitaan myös liikenneunionia. Ja te ilmoititte tämän prioriteetiksenne. En ole varmasti ainut, joka pitää tätä erinomaisena ideana, mutta me tarvitsemme enemmän kuin sanoja, enemmän kuin yrityksiä tai enemmän hyvää kommunikaatiota. Tällä hetkellä on 32, 23 erilaista tietullijärjestelmää ja Saksassa tästä keskustellaan jatkuvasti ja se keskustelu avataan, vaikka se pitäisi lopettaa me Euroopan kansalaisen pitää nähdä, mitä tästä on lisäarvoa tulossa ja miten me voimme yksinkertaistaa asioita. Ja sen takia kaiken näköisiä maksuja on olemassa liikennealalla. Aiotteko käyttää näitä kerättyjä rahoja infrastruktuurien kehittämiseen? Ja eikö infrastruktuurin ja TEN, neuvost, TEN rahojen kautta saisi enemmän aikaa. Teillä on matkustajana kokemusta ja nyt teidän pitää siirtyä politiikan tekemisen puolelle. Miten aiotte nämä 23 erilaista tietulijärjestelmää yhtenäistää ja kannattatteko tällaista yhtenäistä eurooppalaista tietulijärjestelmää, jonka kustannukset käytettäisiin infrastruktu- tai jonka tulot käytettäisiin infrastruktuurien parantamiseen ja ja toisaalta TEN-verkkojen kehittämiseen. Uff, uh, äh, okay. Huhhuh. No, koitan ihan nopeasti vastata. Ensinnäkin me jo olemme sopineet ja, ja pidän sitä kiinni, että me noudatamme maksaja maksaa ja saastuttaja maksaa periaatteet. Mitä se tarkoittaa nyt sitten tietullijärjestelmän kannalta? No tietullit ovat jäsenvaltioiden oma asia. Me emme voi määrätä tätä hintaa, mutta se, jonka voimme tehdä, on että vaatia, että kustannukset katetaan. Ja tästä, eli tämä on kustannusperusteinen järjestelmä ja se on hyvä. Me emme voi verrata hintoja maiden välillä. Ja tämä on nyt ensimmäinen askel. Visioni on sitten jo pitkällä tähtäimellä, jos meillä on yhtenäinen eurooppalainen järjestelmä kaikki on äh, erotettu toisistaan ja me voimme nähdä nämä hinnat, äh, ulkoiset hinnat otetaan mukaan. Se olisi hieno tavoite, mutta se on pitkän tähtäimen tavoite, jota kohtaan aion tehdä työtä, koska sillä tavalla me teemme liikenteen kilpailukykyiseksi mutta en usko, että se nyt ihan heti vielä on toteutettavissa. Tällä hetkellä koitan pyrkiä siihen, että saamme kustannusperusteisen hinnoittelun ja jokainen maa siirtyy pois syrjivistä toimista. Robert. Seuraavana Robert Siile ECRstä. E Thank you. Uh, well, few years ago when we... Kiitos. Muutama vuosi sitten keskusteltiin täällä Euroopan parlamentissa juuri tästä TNT-verkosta ja verkkojen Eurooppa-välineestä. Ja silloin muun muassa venäläisministeri Jakunin kävi täällä. Ja että halu, hän kertoi, että halutaan tehdä yhteistyötä TNT-verkostoasiassa. Entäpä sitten raideleveyden muuttaminen muun muassa, kun tullaan Ukrainasta Slovakiaan ja siitä edelleen Itävaltaan Viinin puolelle, nyt jotkut EU-valtiot ovat laittaneet resursseja tutkimusten tekemiseen raideleveyksen muuttamisesta, mutta mitä mieltä te olette tällaisesta raideleveyden laajentamisesta tuohon 15-20 milliin? Tiedän, että tämä on hyvin kiistanalainen aihe. Yritän lähestyä tätä käytännönläheisesti. Ette varmasti pidä vastauksestani, mutta parempaa ei ole nyt tarjolla. Verkkojen Eurooppa-välineellä on oma aikataulunsa ja minä haluan pitää siitä kiinni, mutta jos Euroopan runkoverkot, runkoverkoista halutaan kunnolliset, niiden täytyy olla kansainvälisiä rajat ylittäviä. Ja tämä rahoittamiseen täytyy löytää keinoja. Pitää tehdä joko kahdenvälisiä sopimuksia Euroopan ja jonkun kolmannen maan välillä jotta verkosto saadaan integroitua kansainväliseen verkostoon, olipa se sitten ra- rautatieverkosto tai mikä tahansa verkosto. Pari päivää sitten luin lehdestä artikkelin rautatiestä Kiinan ja Euroopan välillä ja innostuin siitä kovasti, että siitä voisi tulla todella kannattava. Nämä ovat minulle uusia ja innostavia hankkeita Se on totta kai 25 prosenttia kalliimpaa kuin laivalla matkustaminen, mutta rautatietä pitkin täältä Kiinaa menee vain kuukausi, kun laivalla siihen menee kaksi. Eli se toisi lisäarvoa tavarakuljetuksiin. Eli rautatiet alkavat kilpailla muiden tavarakuljetusmenetelmien rinnalla globaalissa mittakaavassa. Siksi me tarvitsemme hyviä ratkaisuja muun muassa yhteisrahoitukseen. En usko kuitenkaan, että EU tulisi rahoittaa tätä ihan yksinään. Jens Nielsen von der Seuraavana Jens Nielsen SNDstä. Tack så mycket. Eh, här är jag. Paljon kiitoksia, minä olen täällä. Minä haluaisin palata kysymykseen, jota te jo käsittelittekin, mutta ehkä vastaus voisi olla vielä täsmällisempi. Jos ajattelemme eh, tie, maantiekuljetusta, meillä täytyy olla selkeämmät säännöt siitä, kuinka yritykset voivat kilpailla laadulla sen sijaan, että kilpailisivat eh, matalilla sosiaalisilla kustannuksilla niin edespäin. Meillä on sosiaalista oikeuksista, sääntöjä ja lakeja, mutta lait eivät riitä mielestäni, jos puhutaan lainmukaisista lepotauoista esimerkiksi. Kun tarkastelemme sääntöjä ja niiden toimeenpanoa jäsenmaissa, huomaamme, että sosiaalista polkumyyntiä täytyy välttää. Mitä te tulette tekemään, jotta pääsisitte puuttumaan laittomaan toimintaan, jota syntyy, kun yritykset kiertävät kapotaasisääntöjä ja muita sääntöjä ja luovat epätervettä kilpailua jäsenmaissamme. Very serious, uh, Tämä on hyvin vakava haaste. Myönnän sen, pyrin vastaamaan kolmeen seikkaan. Ensinnäkin liittyen kilpailuun. Eurooppa Eurooppa ja komissio tulevat aina taistelemaan reilun kilpailun puolesta. Kuten sanoin, aina tulee olemaan pyrkimyksiä kiertää sääntöjä. Mitä sitten voimme tehdä? Jäsenmaiden tasolla voidaan tehdä paljon. Jäsenmaat voivat vaihtaa tietoja, ne voivat tehdä yhteistyötä ja tämä on hyvin tärkeä seikka, jota me haluaisimme rohkaista ja myöskin vahvistaa. Te mainitsitte sosiaalisen polkumyynnin. Tässä on hyvin samantyyppinen tilanne. Kuinka me voimme välttää näiden niin kutsuttujen postilaatikkoyritysten toimintaa rajat ylittävästi? Tämä on vaikeaa, mutta tietoisuuden kasvattaminen, tiedonvaihto, yhteyksissä oleminen, näiden yritysten Esiin tuominen on tapa tehdä ensimmäinen askel ratkaisun löytämiseksi. Sitten kapotaasikysymys. Tämä liittyy suoraan vihreän agendaan ja siihen, mitä me pyrimme tähän yhtenäiseen kuljetusalueeseen tuomaan Euroopassa. Mielestäni pitäisi aina löytää tapa toimia niin, että rekka-autot kulkevat täydessä lastissa. Ei ole mitään järkeä, että ne kulkevat tyhjinä, mutta meidän täytyy tässä tehdä sopimuksia yhdessä. Uskoakseni rekat tällä hetkellä voivat tehdä kolme kierrosta ennen kuin ne palaavat kotimaahansa. Meidän täytyy arvioida tilannetta, onko tämä yhä järkevää, onko se yhä meidän päämääriemme mukaista, kilpailukykymme mukaista ja onko se samalla linjalla vihreän agendan kanssa. Tässä on paljon pieniä haasteita, jotka muodostuvat yhdessä suuren haasteen. Meidän pitäisi niitä käsitellä, sillä ne eivät tule katoamaan mihinkään. Seuraavana Andor Daily EPP-ryhmästä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Rova Polch, uh, johdannoksi korostitte sitä, kuinka tärkeä TEN uh, T-verkostot ovat teille. Nämä käytävät ovat tärkeimmät linkit idän ja lännen välillä. EU:ssa on tonava strategia myös, jonka tavoitteena on parantaa liikkuvuutta sisävesistöissä. Mutta sisävesistöthän eivät pysähdy EUn ulkorajoille, vaan menevät naapurimaihin saakka, Moldovaan, Ukrainaan, Serbiaan ja niin edelleen. Miten voitte varmistaa sen, että muut kuin EU-jäsenvaltiot, mutta jotka ovat äh, Tonavan rantavaltioita, saavat äh, rahoitustukea projekteissa, joissa äh, pan-Euroopan Euroopan laajuisesti parannetaan sisävesistöjen tehokkuutta. Kun olette Sloveniasta, niin mitä ajattelette muista sisävesistö kuljetusmuodoista siellä osassa Eurooppaa, josta te tulette, Slava tai Drava joet esimerkkinä mainitakseni? Um, as far as uh, the... No, mitä tulee näiden käytävien tärkeyteen? Kuten sanoitte, niin no, sisävesistöthän on vain, vaan, vaan osa tätä suurempaa verkostoa, joten niitä pitää katsoa yhteydessä rautateihin, teihin, maanteihin, niin koska ne täydentävät toinen toisiaan. Joten minä haluan katsoa tätä systeemiseltä kannalta. Ja sanoitte myös, että erityisesti tonava, joka virtaa monen maan läpi, on tärkeää. Ja mainitsinkin jo aikaisemmin, että haluaisin pyytää ja kutsua kaikki rannikkovaltiot yhteen katsomaan, miten voisimme yhteisesti rahoittaa. Ihan EU voi kaikkia rahoittaa myöskään. EUlla on jo verkkojen Eurooppa-väline ja kohesiorahastojen kautta olemassa olevaa rahoitusta, jotta jäsenvaltiot voivat parantaa sisävesistöidensä toimivuutta. Meidän täytyy tuoda pöydän ympärille myös näitä muita maita, Serbia, Moldova ja muita maita ihan mustalle merelle saakka. Ja uskon, että joko ulkomaisella investoinnilla tai jollain muulla innovatiivisella rahoitusvälineellä voimme saavuttaa hyviä tuloksia, mutta meidän pitää tehdä tätä yhdessä ja tämä on tärkeä osa tätä verkostoa, Euroopan liikenneverkostoa. Dominic. Seuraavana Dominic Rike Aldesta istuu täällä takana. Hyvä komission jäsenehdokas, niin olen täällä teidän takananne. Tiedätte äh, työntekijöitä, toiseen jäsenmaan siir- siirrettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin. Sillä on ollut negatiivisia vaikutuksia muun muassa liikennealalla, sillä liikennealalla työntekijät ovat todella usein näitä lähetettyjä työntekijöitä. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu, että yrittäisittekö saada aikaan jonkinlaisen uudistuksen tähän direktiiviin juuri liikennealan lähetettyjä työntekijöitä koskien, jotta näitä ongelmia pystyttäisiin ratkaisemaan. Ja toinen kysymys Äsken vastasitte jo vähän samansuuntaiseen kysymykseen. Toinen kysymys, yrittäisittekö liberalisoida tieliikenteen kapotaasin täysin? Ja mitä olette mieltä Euroopan tieliikenneviraston luomisesta tai jonkinlaisen tieliikenneosaston luomisesta, joka voisi sitten tarkkailla lainsäädännön toteuttamista? Kasvu. Thank you very much for the question. Um, first... Kiitos näistä kysymyksistä. Niin, anteeksi. Niin kyllä, tuen tätä ajatusta, joka tässä jo ehdotettiin kysymyksessä. Eli haluaisin nähdä tällaisen analyysin näistä lähetetyistä työntekijöistä, mitä voitaisiin tehdä heidän olosuhteidensa parantamiseksi. No sitten tieliikenteen kabotaasin vapauttaminen. Tähän on jo olemassa sopimus minä ajattelin tässä sellaista, että tarkastellaan, onko sopimus vielä kaikilta osin asianmukainen. Me arvioimme jatkuvasti voimassa olevaa lainsäädäntöä ja niitä sääntöjä, joita vaaditaan noudatettaviksi. Tässä samalla voitaisiin miettiä, tulisiko saisimmeko jotakin hyötyjä sääntöjen muuttamisesta. No sitten tämä tieliikennevirasto, se on mielenkiintoinen ajatus. Mitä enemmän tässä puhutaan haasteista ja, ja mahdollisuuksista tieliikenteen osalta, niin monesti no, esiin nousee se ihmetyksen aihe, että tämä on se ainoa ala, jolla ei virastoa ole. Pitäisikö perustaa neljäs virasto tieliikennettä hallinnoimaan? Se on vetoava ajatus totta kai, mutta siihen liittyy tiettyjä kuluja. Joten olisin hiukan varauksella nyt suhtautumassa tällaisen viraston perustamiseen, mutta pidän kuitenkin siitä ajatuksesta, jonka te tässä toitte esiin, eli että jaettaisiin jokin virasto niin, että siellä käsiteltäisiin myös tieliikenne, tieliikenneasioita, ja tähän mielestäni mielelläni tarttuisi myöhemmin. E- Seuraavana Massimiliano Salini EPPstä. Sì, buongiorno. Complimenti. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltaa ja onnittelut ja hyvää onnea. Minulla olisi kaksi hyvin erityistä asiaa, jotka haluaisin ottaa lyhyesti esiin. ERTMS, Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä ja rautatievirasto. ERTMS luotiin, kun haluttiin yhtenäistä eurooppalaista järjestelmää. Tarkoituksena oli luoda yhteen toimivuudella positiivisia vaikutuksia, mutta meillä on erityis seikkoja, joita tulee arvioida ennen kuin ne toimeenpannaan käytännössä. Kuinka te tulette toimimaan, että voisitte varmistamaan, että tämä hanke tulee luomaan vakautta? Ja sitten Euroopan rautatievirasto, minulla olisi melkoisen yksinkertainen kysymys. valta myöntää lisenssejä jo, niille laitteille, joita käytetään välineissä, liikennevälineissä, kuinka tulee toimimaan sen suhteen. Ja sitten vielä Italiaa koskeva kysymys Poo jokeen liittyen. Voisitteko te toimia niin, että autatte meitä? niiden esteiden poistamisessa, joita sisävesiliikenteessä on ollut, että voisimme maatamme kehittää. Kiitoksia. Okay, first of all... Aivan aluksi paljon kiitoksia näistä kysymyksistä. Saa nähdä, kuinka pitkälle pääsen vastausten kanssa. Rautatievirastoon liittyen aivan aluksi. Mielestäni Rautatievirasto on ollut jo erittäin tärkeässä roolissa ja kun me ajamme tätä yhdennettyä rautatiejärjestelmää eteenpäin, virasto tulee olemaan yhä tärkeämpi. Me tarvitsemme luonnollisesti enemmän tietoa laitteistoon liittyen, ei vain yhteen toimivuuden suhteen. Haluaisin tässä viitata tilanteeseen, joka on paikallisten rautieverkkojen ja runkoverkon välillä, mutta ehkä minulla on siihen nyt aikaa. Tässäkin kuitenkin virasto on tärkeässä roolissa. Nyt minä hukkasin ajatukseni. No aivan aluksi rautievirasto auttaa myöskin luomaan sellaisia järjestelmiä, jotka takaavat sujuvan tiedon vaihdon liikennejärjestelmässä. Tätä virasto siis tekee, se korostaa kaikkia niitä seikkoja, jotka tulee saada toteutettua, että turvallisuus on aina tärkein seikka. Niin, aika taitaa loppua. Pahoittelen. Okuslav Libiatski SNDstä. Madame Commissioner Kiitos, hyvä komissaari ehdokas. No niin, ollaan puhuttu eri aloista, mutta ei sanakaan siitä, mitä ö, pakotteet ovat vaikuttaneet ö, kuljetusyritysten menetettyihin tuloihin. Nyt on tärkeää, että meillä olisi eurooppalainen liikenneministeri. Onko teistä sellaiseksi? Se tarkoittaisi sitä, miten te puolustaisitte tai suojelisitte Euroopan kuljetusyritysten intressejä tässä maailmassa. Toiseksi, miten voidaan vakauttaa lailliset lakeihin liittyvät ja verotukseen liittyvät sääntelyt. Ja sitten mm, voitteko suositella, on hyvä kuitenkin kuunnella, on miellyttävä kuunnella teitä, en tiedä miten sitten loppujen lopuksi teitä suosittelen. Uh, first of all, uh, I mean... Kiitos. Tämä ei ole mikään naurun asia. On hyvin mm, valitettavaa, mitä saaron takia on tapahtunut tai pakotteiden takia on tapahtunut. Ja tietenkin se piti ottaa huomioon suunnitelmissa, tai tätä ei ihan täysin otettu huomioon suunnitelmissa, mutta näin vaan on tapahtunut. Ja se ei nyt kuulu tämän eh, minun salkkuni aihepiiriin tietenkään mutta tästä pitää keskustella. Me emme voi jättää huomiotta sitä, että vahinko on paljon tapahtunut ja jotenkin se pitää korjata. Toinen kysymys, jonka avasitte, joka on myös tärkeä, tämä on se, miten eurooppalainen eh, liikenne tai miten voin, voidaan puolustaa eurooppalaisia intressejä maailmanlaajuisesti kuljetusalalla. No, Euroopan ensinnäkin pitää pysyä avoimena. Jos se haluaa toimia maailmanlaajuisesti, sen pitää olla avoin. Mutta meidän pitää taistella, ja minä tulen taistelemaan eh, oikeudenmukaisuuden puolesta, vastavuoroisuuden puolesta. Ei niin, että me annamme, mutta emme saa koskaan mitään takaisin. Ja tässä teillä, on hyvä Euroopan oikeuksien puolustaja edessänne ja olen nähnyt paljon alueita, joissa tätä tarvitaan, nimittäin ilmailuliikenteessä, koska meillä on kansainvälisiä eh, e- lentokenttiä, jotka ovat Euroopan rajoilla ja jotka, eh, jotka painostavat kovasti. Ja meidän pitää jotenkin reagoida. Emme voi koko ajan vaan olla puolustuskannalla. Meidän, tämä on tärkeä ja tämä näkyy muillakin liikenteen aloilla. Mutta minä kyllä puolustan eurooppalaisia. Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Te olette kertoneet jatkavanne liberalisointilinjalla myös tällä liikennealalla. No, toimielinten, toimielinten väliset neuvottelut rautatiepaketista neljännestä sellaisesta ovat alkamassa ja te haluatte vapauttaa rautatiekuljetuksia mahdollisimman monessa maassa, ja se johtaa varmasti vain laadunlaskujen hintojen nousuun kuluttajan kannalta. Minä olen ranskalainen parlamentin jäsen, ja en voi todellakaan kehuskella ranskalaisella rautatieverkoston laadulla, mutta meillä on ensimmäinen eurooppalainen nopeiden junien verkosto, ja taitaa olla maailmankin ensimmäinen Kuinka te aiotte kuunnella miljoonien Euroopan kansalaisten ääntä ja ennen kaikkea ranskalaisten ääntä, jotka ovat selvästi, inno, ovat selvästi ilmoittaneet kantansa tähän ultraliberalisointiin, jota Euroopan unioni harrastaa? Aiotteko ottaa oppia menneistä vuosista, menneistä tapauksissa, tapauksista joissa rautateiden kilpailun vapauttaminen on johtanut palveluiden laadun selvään huononemiseen? Kiitos. Thank you very much for the question. Uh... Kiitos kysymyksestä. Tämä neljäs rautatiepaketti ei koske ainoastaan liberalisointia. Minusta siinä on kyse yhteen, yhteistoiminnallisuudesta, turvallisuudesta, läpinäkyvyydestä. Ja kun puhutaan sitten liiketoimintapuolesta, kuten jo aiemmin totesin, jäsenvaltioilla ei tule olemaan yhtenäinen lähestymistapa tähän asiaan ja olen siitä tietoinen mutta meidän tulee pystyä saamaan aikaan jonkinlainen yhtenäinen rintama. Ja minä taistelisin tärkeän ensimmäisen askeleen puolesta, ja se on se, että meillä on läpinäkyvää, avointa kirjanpitoa, jotta näemme, mihin kulut, mistä kulut koituvat, mihin ne rahat menevät. E- ei niin, että yksi palvelu tukee toista palvelua. Euroopassa on edelleen tällaista vertikaalista integraatiota ja ensimmäinen asia, joka meidän pitäisi tehdä ja kannattaa tehdä, on se, että tarkastetaan, etteivät ne tue toisiaan. Tämä ei sinänsä liity liberalisointiin, vaan avoimuuden lisäämiseen, siihen, että meistä tulee enemmän kululähtöisesti toimivia. Tässä puhutaan EUn investoinneista, EUn rahoituksesta. Meidän tulee varmistaa, että me tiedämme, mihin rahat menevät. Ja toinen asia on sitten operatiivisen tason hallinnoinnin riippumattomuus, ja sekään ei liity sinällään liberalisointiin, mutta sekin liittyy turvallisuuteen, läpinäkyvyyteen, parempaan palveluun, jotka seuraavat ja josta matkustajat voivat hyötyä. Jill. Serena Jill Evans. Thank you, Chair. Um, several times... Kiitos puheenjohtaja. Mainitsitte usean otteen tavoitteeseen sen, että tarvitaan paljon investointeja liikenteen alalla. Se on taloudellisen turvallisuuden, ympäristön syistä ja muista syistä. Ja tietenkin tämä toteutuu TENTeen ja sitten verkkojen Eurooppa-välineen kautta johon koko liikennepolitiikka keskittyy. Mutta tarvitaan investointeja myös alueellisiin kohteisiin, ja tästäkin vähän jo puhuitte, äh, rannikoille, vuoristoihin, saareihin. Minä tulen Walesista, joka on hyvä esimerkki, jossa tarvitsemme nimenomaan liikenneyhteyksien parantamista. Ja koska tämä on myös talo, ympäristöllisesti herkka aluetta, niin on ehkä kalliimpaa parantaa verkistoja. Miten voitte varmistaa, että me ei tällaisia alueita ei unohdeta? This is uh, a very important... No kysymys on hyvin tärkeä. Ja EUhan on alueellisinkin tarpeisiin vastannut. Meillä on nämä kolme rahastoa, joista jokainen on hyvin tärkeä. Jokaisessa myös infrastruktuurin tärkeä äh, kohesiorahaston tunnen ainakin omassa maassani ja, ja se on yksi pääinvestointilähteistä äh, ja varmasti seuraavalla rahoituskaudella äh, tämä miljardi tehdään, tai varataan infrastruktuuriprojekteille. Ja tietenkin myös ympäristöprojektien osalta on joitakin rajoituksia, jotka jotenkin rajoittavat tätä. Me puhuttiin jo näistä uusista innovatiivisista välineistä, joita tarvitaan, jotta voimme tyydyttää myös alueellisia tarpeita. Ja jäsenvaltioiden tehtävänä on etsiä tällaisia joko uusia rahoituslähteitä. Meillä Sloveniassa on keskusteltu paljon investoinneista. Tai sitten, kuten mainitsin, että luin Financial Timesista, että jotkut eurooppalaiset rautatiejärjestöt, rauta, rautatieliikenneyhtiöt pyrkivät saamaan rahoitusta esimerkiksi eläkerahastoista. No, tämän innovatiivisen pienen tällä hetkellä osa olla. Luonnollisesti meidän pitää etsiä uusia innovatiivisia lähteitä ja ehkä vaihtaa hyviä käytänteitä, jos jollakin alueella jokin ratkaisu toimii, niin sitä ehkä voidaan käyttää muuallakin. Mutta tarvitsemme paljon hyviä uusia ajatuksia tällä alalla. Seuraavana Tanja González Peñas Gue. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Kysyn teiltä saman kysymyksen, jonka esitin herra Tsefkovicille, ja toivon, että te voitte antaa minulle yksityiskohtaisemman selvemmän vastauksen kuin hän. Eurooppa 2020 strategia pyrkii siihen, että me voisimme luoda älykkäät, kestävät, integraation mahdollisuudet. Kuitenkin meillä on riittämätöntä investointia eh, liikenneinfrastruktuuriin ja kansalaisiin, kansalaisten etuun. Meillä on paljon esimerkkejä tästä. Sellaisia lentokenttöjä on rakennettu, joilla ei ole lainkaan matkustusta. Meillä on liian kalliita luotijunia suurimmalle osalle ihmisistä ja infrastruktuuria ei ole yhteensopivalla tavalla luotu, ja meillä on sellaisia liikennekäytäviä, jotka eivät ole käyttökelpoisia tulevaisuutta ajatellen, ne ovat eh, sivuraiteille. Kuinka voitte taata sen, että Euroopan eh, liikennepolitiikkaa luodaan ihmisille ja ihmisten eduksi, eh, niin että se toimisi ihmisten hyvinvoinnin eteen ja heidän sosiaalisen osallistumisensa eteen, eikä palvelisi vain investoijien etuja? I share your concerns. Minä jaan huolenne. Mutta minun täytyy luottaa siihen, että agenda, joka on luotu ja joka parlamentti on vahvistanut, on oikeanlainen. Ja minä tulen varmistamaan sen, että se tullaan toimeenpanemaan oikein. Luonnollisesti kaikkihan on siinä jo mukana, mutta kuulen huolenne ja ymmärrän, että tiettyjä lisähaasteita on olemassa erityisesti äm, ihmisten etuun liittyen. Minä olen ollut vakuuttunut näiden kuulemisten aikana siitä, että kaikki tämä infrastruktuuri äh, on suurempi äh, kysymys. Se ei tule luomaan liikennealalla vain etua yrityksille, vaan matkustajat tulevat laajalti siitä hyötymään. Jokaisella askeleella me pitämme vihreän agendan mielessämme tältä ei ehkä aina näytä, mutta kun tarkastelen kaikkia projekteja, joita viimeisen kymmenen vuoden aikana on toimeenpantu, eh, joko tekniseltä kannalta tai organisatoriselta kannalta tai, tai bisnesmallin kannalta, niissä on otettu huomioon myöskin vihreä ulottuvuus. Ovatko ne sitten täysin onnistuneet? Eivät täysin. E, niitähän on ihmisiä toteuttamassa, mutta uskon, että kaiken kaikkiaan menemme oikeaan suuntaan, tulemme parantamaan tätä toimintaa. Me tulemme saavuttamaan sellaisia päämääriä, joita kukaan muu maailmassa ei saavuta. Tämäkin on osa minun ohjelmaani. Minä haluan viedä näitä konsepteja vain jos me näitä konsepteja pystymme viemään ulospäin, onnistumme niitä täysin ajamaan eteenpäin. Eurooppa ei ole mikään erillinen saari näissä asioissa ja sen täytyy nämä kaikki sitoumukset saada eteenpäin. Seuraavaksi Matthijs van Miltenborg. Kiitos. Otan esiin lepoaikoja koskevan asian. Ja lepoaikoja nimenomaan koskee lepoaikoja maantiekuljetuksissa. Jotta pystymme takaamaan oikeudenmukaisen kilpailun maantiekuljetuksissa. Meidän on valvottava, että Euroopan unionin asettamia sääntöjä noudatetaan yhtäläisesti joka puolella ja näin ei nyt tapahdu. On havaittu, että tässä on merkittäviä puutteita, erityisesti liittyen juuri näihin kuljettajien lepoaikoihin. Ranska muun muassa on sitä mieltä, että lepo siinä kuljettajan hytissä ei ole kunnollista lepoa, ja uhkaa kuljettajia jopa 30 000 euron sakoilla ja vuoden vankeusrangaistuksella. Sitten naapurivaltioissa puolestaan on mahdollista pitää tämä lepotauko siinä kuljettajan hytissä. Miten aiotte varmistaa, että muun muassa ajoaikoja ja lepoaikoja koskevia sääntöjä noudatetaan kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavalla? Kiitos. Minulle on kerrottu tästä haasteesta se, mitä nyt voin sanoa. Niin en tiedä, miten tällaiseen tilanteeseen ylipäänsä on päädytty. Minun täytyisi ensin saada siitä lisätietoa. Haluaisin tietää lisää siitä, miten Ranska ja Belgia ovat päätyneet näin erilaisiin käytäntöihin ja sääntöihin. Tarvitsisin siis tällaista tietoa ennen kunnollisen vastauksen antamista. Tiedän, että tällainen ongelma on olemassa mutta en tiedä, miten tällaiseen tilanteeseen on päädytty. Meidän tulee totta kai sopia yhteisistä perussäännöistä. Minkälaiset ne sitten ovat tulevaisuudessa? No, katsotaan. Katsotaan, minkälaisia tarpeita on, mitä asioita voidaan kattaa ja minä, minä toimin sen puolesta tässä vaiheessa voi sanoa vain sen, että tiedän tämän haasteen ratkaisua. Minulla ei tähän ole, pahoittelen. Robert Zille. Kiitos, seuraavaksi Robert Zille. Kiitos, Michael. minä äh, kunnioitan tätä vastavuoroisuutta äh, muiden maiden kanssa, kun, jos on syrjintää liikennepolitiikan alalla. Mitä te ajattelette äh, Siberian ylitysmaksuista? Unkar, äh, Ukrainan tilanteen seurauksena Venäjä uhkasi Siberian yliset, lopettaa Siberian ylityslennot kokonaan. Miten EU voi tähän puuttua? Ja onko komissiolla oikeus reagoida vastavuoroisesti, jos esimerkiksi Venäjä ryhtyy keräämään maksuja? ja, ja sitä kautta tukee aeroflottia. Oletteko te valmis taisteluun? I agree that nämä Siperian ylityslentomaksut ovat laittomia. Ei, ei, ei lennot, vaan nämä maksut ovat laittomia ja olisin nyt varovainen jo, jo tässä kireässä poliittisessa tilanteessa, jossa nyt olemme Venäjän kanssa, niin ottaisimme tämän jo, tähän jotenkin tiukan kannan, mutta voin luvata seuraavaa. Aina kun tapaan kollegoita Venäjältä, niin tämä, ei, tämä asia ei katoa pöydältä. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin Venäjä on jo luvannut Öö, öö, lakata tämän siinä vaiheessa, kun se pääsee VTOn jäseneksi. Joten tässä on haasteena ollut se, että asia ei katoa. Minä ainakin yritän pitää asiaa esillä ja koitan tehdä parhaani ja toivottavasti toiset kollegat antavat minulle jotain välineitä, jolla voin asiaa viedä eteenpäin, koska tämä on hyvin haasteellinen kysymys ja on vaikeaa saada Venäjää tekemään mitään sellaista, mitä se ei halua tehdä. Ja nyt pitää opetella, miten tällaiseen päästään ja millaisilla välineillä voidaan saada aikaan tuloksia. Mutta minä ponnistelen, jotta tämä asia saataisiin käsiteltyä ja toivottavasti, jos valitsette tai vahvistatte minut tälle paikalle, niin me voimme tätä, tämän ongelman ratkaista. Miltos Kyrkos Seuraavana Miltos Kyrkos ICR. Sihteeri Tirjekirja Kirja Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut Roy Bolton. Toivotan teille kaikkea parasta teille ja komissiolle. Kysymykseni on seuraava. Kuinka arvioitte eurooppalaista rautatiejärjestelmää? Mitä odotuksia teillä on neljännen rautiepaketin suhteen ja tämän paketin jälkeen? Mitä Eurooppa vielä tarvitsee järjestelmänsä parantamiseksi? Kiitos. Kuten jo mainitsin, neljäs rautatiepaketti on erittäin tärkeä ja sanon, etten halua viidettä rautatiepakettia, joten meidän täytyy taistella sen puolesta, että neljäs paketti toteutuu. Tämä on hyvin tärkeä paketti tekniseltä kannalta, erityisesti siksi, että se tulee muuttamaan suuresti asioita, refit, ähm, sateenvarjon alla kaikki erilaiset lainsäädännön osaset ja säännöt tullaan yhdistämään ja niitä tullaan yhtenäistämään. Tällainen saumaton eurooppalainen rautieverkosto tullaan näin toteuttamaan. Business kannalta pitkällä aikavälillä me kuljemme nyt tiellämme eteenpäin. Mikään ei muutu yhdessä yössä, mutta meillä on hyvin selvä päämäärä. Haluamme saumattoman eurooppalaisen rautatieverkoston, joka tulee olemaan kulutehokas ja joka ei tule olemaan hyvä etu eurooppalaisille yrityksille ja tarjoamaan niille kilpailuetua. Tämä on minun päämääräni. Ja kaikki nämä elementit, jotka ovat, ovat jo mukana eh, tässä teknisessä ja toisaalta bisnesosasessa, ovat pieniä askeleita tätä päämäärää kohti ne tulevat eh, toivottavasti toteutumaan ja meillä tulee olemaan hyvin paljon muitakin seikkoja, jotka tulevat tämän saumattoman eurooppalaisen liikenneverkiston toteuttamisessa olemaan mukana. Ja myöskin yhteen toimivuus on erittäin tärkeä seikka. Tässä kyseessä ei ole se, että me vain paremmin toteutamme vihreitä sitoumuksiamme. Tarkoituksena on myöskin parantaa hyvin dramaattisesti matkustajien elämää. Ja tämä tulee myöskin dramaattisesti parantamaan liike-enemmän toiminta ympäristöä. Minun englantini hiukan horjuu tässä, kun olen väsynyt Pahoittelen sitä, mutta mielestäni tämä on visiona oikea suunta. Meidän täytyy sitoutua tähän työhön ja toivottavasti teidän parlamentin kanssa ja toivottavasti myöskin neuvoston kanssa saamme tämän neljännen rautatiepaketin toteutettua. Se tulee tekemään valtavan muutoksen liikennealalla. E Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsenehdokas. Minä haluaisin kysyä teiltä, miten arvioitte tätä nykyistä kabotaasitilannetta? Mitä aiotte tehdä sen kehittämiseksi? Miten teette kabotaasijärjestelmästä tehokkaamman ja kuinka tarkkailette sitä, miten sääntöjä pannaan täytäntöön? Pitäisikö teidän mielestänne Euroopan komission tukea myös niitä toimijoita, jotka ovat tehneet tappioita Venäjän tuontikieltojen vuoksi. Okay, I believe that cabotage, uh, it... Minusta kabotaasi on hyvä lähestymistapa liikenteen kapasiteetin, äh, ei vaan kuljetuskapasiteetin optimoimiseksi ja toisaalta se tuo myös oman pienen panoksensa ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Kuten olen jo aiemmin todennut, olen itse työskennellyt logistiikka-alalla, en nyt suoranaisesti, mutta asiakkaat, joille minä työskentelin, työskentelivät logistiikka-alalla tai olivat ainakin hyvin riippuvaisia logistiikkapalveluista ja tiedän, että suurin pelko, tai no ei nyt pelko, vaan suurin motivaattori oli se, että tiet eivät saa olla tyhjiä eikä mikään reitti saa olla tyhjillään. Me toimimme yhteistyössä muiden yritysten kanssa, jotta saimme rekat täyteen. Se voisi toimia myös meidän motivaattorinamme tässä. Tehdään sellaiset olosuhteet, joissa näin voi käydä. Ja tässä täytyy kuunnella niitä, jotka käyttävät näitä palveluja. He varmasti tietävät, mitkä ne seuraavat askeleet ovat. Lainsäädäntöä ei kannata tehdä vain sen itsensä vuoksi, vaan lainsäädännön pitää palvella niitä, jotka käyttävät näitä palveluja. Tämä on oma asenteeni uusien palveluiden tukemiseen, uusien palvelukonseptien kehittämisen tukemiseen. Toivon, että voimme myös liikennealalla siirtyä kohti uusien mahdollisuuksien etsimistä, ei ainoastaan nykyisten asioiden kehittämistä, vaan me tarvitsemme aivan uusia asioita, joissa on valtavasti potentiaalia. Niitähän syntyy jatkuvasti ja niistä saadaan aikaa ratkaisuja, jotka tukevat yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen kehittämistä. Samaan aikaan on huolehdittava kilpailukyvystä, eikä koskaan tietenkään saa unohtaa kaikkein tärkeintä elementtiä, eli turvallisuutta. No tämä ei sinänsä liity kapotasidirektiiviin tiedän sen, mutta äh, tuo vastauksena toiseen kysymykseen. Sitten pääs Eichhout. Kiitos puheenjohtaja. Ja tervetuloa Arva Pals. Kuulemisessa olette selvittäneet, että te rakastatte kaikkia liikenteen muotoja, mutta yksi ongelma liittyy liittyy näiden eri kuljetusmuotojen hinnoitteluun. Ilmaliikennehän on ollut vapautettu kaikista hinnoittelujärjestelmistä, jonka takia se on epäreilu kilpailija muille liikennemuodoille tai kuljetusmuodoille. Mitä aiotte tehdä tähän tämän kilpailun puutteen edestä, joka, help, joka hyödyttää ilmaliikennettä, lentoliikennettä? Ja voitteko sanoa, että te olette sitoutuneet siihen, että, että e, ilmaliikenne on mukana ETS e, järjestelmässä 2015 alkaen. I don't think that this condition is... No en usko, että tämä koskee pelkästään Euroopan lentoyhtiöitä. Joten haluaisin tuoda tämän esille kansainvälisesti, keskustella kansainvälisten järjestöjen puitteissa asiasta. Jokainen tilanne on seurausta jonkunnäköisestä historiallisesta kehityksestä. Se, että lentoliikenne on tässä asemassa, on seurausta vuosikausien kehityksestä tällä alalla tai sillä alalla. En voi luvata, että 2015 tai 2016 se tulee mukaan ETS-järjestelmään, se olisi suuri lupaus. Mutta nämä asiat ovat tärkeitä ilmaliikenne tämä lentoliikenteen pitää kehittyä, no, pitää avautua keskustelulle ja luotan, että autatte minua tässä. Tuotte esille sellaisia kysymyksiä, jotka parlamentin mielestä ovat, ovat tärkeitä me voimme tehdä ehdotuksia, analysoida, äh, tarjota ratkaisuja yhdessä teidän kanssanne. Toivottavasti löytä, löydämme uusia tapoja edetä, mutta en voi luvata, että 2016 mennessä äh, lentoliikenne on mukana ETS. Ja tiedän, että tämä äh, monilta tavoin eri kuljetusmuodot eivät ole ollenkaan yhtenäväisiä ja ja, ja samalla linjalla. Niin haluan sanoa, että laki sanoo, että jos ei ole olemassa 2016 mennessä globaali järjestelmä ETSstä, niin lentoliikennekin kuuluu ETSn piikkiin ja näin Euroopassa päätettiin. No minä myös pyrin varmistamaan sitten, että lakia noudatetaan asiassa. Seuraavana Kurtsio Maltese Gue. Tesa che venga adottato approvato il quarto pacchetto Kiitoksia. Me odotamme neljännen rautatiepaketin mm, hyväksymistä uusin turvallisuus toimin. Uskotteko, että olisi tarpeen ryhtyä tiettyihin kiireellisiin toimiin sitä odotellessa? Esimerkiksi ottaen antaa rautatievirastolle mahdollisuuden vähentää rautatieliikenteen nopeutta, jos liikenteessä kuulitetaan vaarallisia aineita. 32 henkilöä menehtyi hiljattain tällaisessa onnettomuudessa. Näin voisi tapahtua missä tahansa. Usein yksityiset yritykset, yksityiset puhelinverkkoyritykset aiheuttavat vaarallisia interferenssejä ähm, tiedonvaihdossa. Näin on tapahtunut esimerkiksi Belgiassa. Äh, voisiko komissio ryhtyä toimiin tässä asiassa? Let me try to answer to your first question. Uh, if, I would go, uh, if I would go ahead. Uh... Aivan Aluksi sanoisin, että minä en tämän tyyppisiä toimia tukisi. Minä mieluumminkin kääntyisin parlamentin puoleen, jotta saisimme tämän paketin mahdollisimman nopeasti hyväksyttyä. Siinä on erittäin suuria etuja ja vain osa, osalta siihen tarttumana me saattamme repiä koko paketin hajalle. Meidän pitäisi käyttää energiamme siihen, että koko paketti saadaan hyväksyttyä minä olen saanut myöskin kuulla näistä haasteista ja onnettomuuksista, joita on syntynyt, koska meillä on ollut hyvin hallinnointujen ja huonosti hallinnointujen verkkojen välistä yhteen toimimattomuutta. Toivon, että tällä uudella järjestelmällä tämän tyyppiset tilanteet voidaan estää, ettei niitä enää koskaan tapahdu, sillä kuten sanoin, on aivan uskomatonta, kuten hirvittävältä tämä näyttää. Meillä on neljä tai viisi eri liikenteen hallinnointijärjestelmää auki ruuduilla. Tämän tyyppinen tilanne on aivan mahdoton hyväksyä, varsinkin kun teknologia on niin edistynyttä. Kun tätä tilannetta tarkastelen, ehdotan, että meidän pitäisi olla systemaattisempia. Meidän pitäisi näitä ongelmia ja haasteita käsitellä äh, kattavammin ja pyrkiä pitkällä aikavälillä toimimaan niin, että tällaisia onnettomuuksia ei enää voi syntyä. Seuraavana Pavel Telitska. Äh, good äh. Hyvää iltaa. Aluksi viittaisin siihen, mitä täällä jo aivan aluksi sanottiin, Maros Sefkovic kehui teitä kovasti, hän on hyvä ystäväni. Tämä toivottavasti kannustaa ja rohkaisee teitä. Kuvitellaanpa, että näitä komission salkkuja järjesteltäisiin taas hiukan uudestaan. Voi olla, että tässä joudutaan vielä lisä, lisäkuulemisiinkin, mutta teistä on nyt jo positiivista sanottavaa, että välttele kysymyksiä, myönnätte, jos ette tiedä vastausta. No vastaukset kaikilta osin eivät ole olleet mieleeni. Yksi esimerkki, jossa jaan kollegani Siilen kannan, on se, että minusta ette kertoneet, kertonut riittävästi tästä use it or lose it periaatteesta – Sanoitte, että ette halua nähdä jäsenvaltioiden menettävän näitä varoja. Miten tähän oikein päästäisiin? Kertokaa, miten näette tämän asian. Toivon, että toimisitte terävämmin, jotta jäsenvaltiot todella ryhtyisivät tehokkaisiin toimiin, jotta kaikki rahoitus edelleen säilyisi jäsenvaltioissa – sitten teillä oli jokin visio näiden ulkoisten kustannusten sisällyttämiseen hintoihin. Minkälaisia kustannuspohjaisia mekanismeja tähän on? Riittääkö tämä teidän mielestänne? Nyt on puhuttu Saksasta. Kaksi päivää sitten siellä puhuttiin ulkomaisten rekkojen verotuksesta. Tarvitaanko tähän eurooppalainen ratkaisu? Pitäisikö mennä vielä hiukan pidemmälle tässä asiassa? We probably need to meidän pitää varmasti jutella tästä asiasta kahden kesken. No, nopeasti vastaisin tähän ensimmäiseen kysymykseen, eli tähän user or lose it periaatteeseen. Minusta se on hyvä käsite. Puhun omasta kokemuksestani. Itse ministerinä omassa maassani olen paikallistasolla saanut parempia tuloksia aikaan tämän tyyppisillä välineillä. Toisaalta te totesitte, että voisin toimia tässä terävämmin ja ajaa täytäntöönpanoa voimakkaammin. No se on ihan selvää, että tämä mekanismi on tehokas. Projekti suunnitellaan ja jos hankkeen tavoitteita ei saavuteta, rahoitus vedetään pois ja nämä rahat kootaan yhteiseen pottiin. Ne ovat kohesiovaraston rahaston varoja ja tuota sinne koottua rahaa voidaan käyttää uusiin hankkeisiin. Eli keskitytään ja palkitaan niitä hankkeita, jotka onnistuvat. Seuraava Robert Sille. Tässä on vaikeita kysymyksiä. Minulla on kaikki kysyttynä. Voitte antaa hieman äh, hengähdystaukoa Rova Pulsille. No, Istvan Uiheli seuraavana. Täällä takana istuu hän, täällä takana. Jó estét kívánok, kijelölt biztosasszony. Hyvä komissaari ehdokas. Minä olen SND-ryhmän viimeinen puhuja ja minun kysymykseni ovat paljon helpompia kuin herra Ertokin, koska minä voin nyt jo tehdä, kan, muodostaa kantaani enkä asettaa ensimmäistä kysymystä. Jos olette koskaan katsonut talent kilpailuja kun ensimmäisen kerran näkee äh, laulajat, niin, niin tuomaristo 20 sekunnin jälkeen äh, näkee jo äh, laulaako joku hyvin. Mutta tässä tilanne on hieman erilainen, koska meillä on ollut useampi päivä käytössä meni. Ja minä varapuheenjohtajana käytin itse asiassa neljä kuukautta tutkiakseni tätä aihepiiriä. Minä uskon, että te varmasti osasitte laulaa ja, ja opitte myös tämän valiokunnan lempilaulut helpolla. Mutta minä unkarilaisena, olen teidän eh, naapurimaastanne kotoisin, minä kannatan eh, rautatieliikennettä, ympäristösyistäkin. Jos katsotaan Keski- ja Itäistä Eurooppaa ja Balkanin maita, ja kuinka kaukana ne ovat rautatieliikenteen kehityksestä. Voisitteko te jotenkin ryhtyä toimiin yhdessä parlamentin kanssa, jotta saataisiin lisää pontta rautatieliikenteen kehittymiseen. Minä istun täällä takana ja vähän tuntuu siltä, että herra Kramer puheenjohtajana on samaa mieltä kantani. Eli puheenjohtajahan ei ole yleensä saanut puheenvuoroa. Jos hän katsoo, katsoo vain teidän selkäänne, niin äh, tietenkin pyöräily olisi kaikista paras mahdollinen. Teillä on minuuttivastausaikaa. En tiedä, oliko tässä nyt vartavasti kysymyksiä. Yes, I will try to get... No, minä koitan saada nyt nämä ensimmäisen, toisen, kolmannen paketin prioriteetit. Ja ensimmäinen prioriteetti on turvallisuus, eli turvallisuusasiat pitää täytäntöön panna. Mutta minä tykkäsin tästä toisesta kysymyksestä, joten haluan siihen vielä vastata. Minä olen itse pyöräilijä. Jos käytte Sloveniassa, niin siellä ministerit lähtevät kokouksista isoilla autoilla ja minä sitten menen perässä pyörällä. Ja minä käyn töissä pyörällä ja olen nähnyt, mitä kohesiorahastot ja rakennerahastot ovat saaneet meidän maassamme aikaan. Meillä on upeita pyöräteitä ja niitä käytetään paljon, joten toivon, että tämä pyöräilykulttuuri leviää myös parlamenttiin. Kiitos. Nyt Elisabeth Wosenberg, viimeinen kysymys EPPn puolesta. Kiitos Kirja Bulls, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Roa Butch, toivotan teille tervetulleeksi. Minä olen EPP-ryhmän viimeinen puhuja ja haluaisin onnitella teitä, sillä tämä salkkunne on erittäin vaatia, vaativa, että olette hyvin nopeasti omaksunut sen. Ja vastaatte hyvin tyhjentävästi ja tietoa tarjoten haluaisin asettaa kysymyksen liittyen satamiin. Tiedämme, kuinka tärkeitä satamat ovat Euroopan taloudelle ja 90 prosenttia eurooppalaisesta kaupasta kulkee meren kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että satamat ovat äärimmäisen tärkeitä ja niitä tulisi säädellä laillisin puittein. Puitteet ovat tarpeen. Meidän tulisi voida tukea kilpailukykyä ja tukea myöskin avoimuutta eurooppalaisten varojen käydössä. Hyvin vahvoja varauksia on olemassa eräissä jäsenmaissa, kuten tiedätte, eräillä toimijoilla. Ja varmaankin tiedätte, että meillä on ratkaisemattomia ongelmia, jotka liittyvät valtion tukiin. Kysymykseni on seuraava. Meillä on komission ehdottama laillinen puitteisto. Mitä strategiaa te tulette seuraamaan, ottaen huomioon nämä varaumat, joita on olemassa, jotta pääsisimme näistä mm, jäsenmaiden varauksista eroon ja jotta saisimme hyväksyttyä tätä äm, lainsäädäntöä, tämän säätelypuitteiston, jota komissio on ehdottanut. Sitten kolmas kysymys, tämä on enemmän kansallinen kysymys. Minä tulen Kreikasta, meillä on paljon saaria ja haluaisin tietää, tuletteko lähtee tukemaan eurooppalaisten saarialueiden ja syrjäisten alueiden satamien tukemista. Minun maassani erityisesti niiden suhteen on olemassa ongelma. Olisin mielessäni, jos te haluaisitte näissä asioissa tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa. Minun on parempi vastata erittäin nopeasti. Ensinnäkin satamat ovat osa tätä verkkojen Eurooppa-agendaa. Ja kuten sanoin, minä tulen olemaan tämän verkkojen Eurooppa-agendan linjoilla. Ja sen mukaisesti tulemme satamia rahoittamaan tulevaisuudessa. Satamat ovat äärimmäisen tärkeitä kilpailukyvyn säilyttämiselle ja tämänkin vuoksi meidän täytyy tarkastella satamamekanismia. Pitkällä aikavälillä tämä ei vielä riitä. Tämä on hyvin suuri projekti, joten en pysty menemään yksityiskohtiin, mutta tiedämme, minkälaisia haasteita on olemassa ja minkälaisia haasteita myös Kiina meille esittää. Te esitte kysymyksen liittyen Kreikan saaristoon. Minä rakastan Kreikan saaristoa. Ja olisi hienoa, jos voisin sanoa, että lupaan teille jotakin sen tukemisen suhteen, mutta en nyt juuri voi. Uskon, että tulee olemaan erittäin tärkeää toimia niin, että kehitys sitoutuu myöskin yrittäjyysagendaan ja matkailuagendaan. Näin voimme tehdä satamista houkuttelevia myöskin investoijille. Kiitos. No niin, tämä ei ollut pelkästään EPPn viimeinen kysymys, vaan yleensäkin tämän TRAN-valiokunnan viimeinen kysymys. Nyt teillä on vielä viisi minuuttia aikaa vetää yhteen jos ette halua kaikkia käyttää, niin sitten minä pidän loppuun puheenvuoron, mutta olkaa hyvä, annan teille puheenvuoron. Die Zeit dürfen Sie sich nehmen. Saatte nyt käyttää aikaa. I have to say that. Uh, thank you. Kiitoksia kaikista näistä kysymyksistä ja tästä mahdollisuudesta kertoa omista kannoistani. Te olette varmasti tietoisia, että minä harrastan kuumilla hiilillä kävelyä. Ja ajattelin tässä pari kertaa jo, että nyt, nyt jalat palavat, mutta ei niin, ei niin. Omasta mielestäni ainakaan käynyt teillä on ehkä joku toinen mielipide tähän asiaan, mutta olen iloinen, että saan vielä kerran tässä todeta, että nämä neljä päivää ovat tehneet minusta todella intohimoisen Euroopan liikenteen asian ajajan ja olen varma, että meillä on monia yhteisiä intressejä, joiden kanssa pääsemme eteenpäin. Tämä on ala, joka tuo yhteen innovaatiot, yhteenliittymät, elämänlaadun ja minusta liikenteellä on valtavan tärkeä rooli modernissa Euroopassa. Liikenne on tärkeää yritysten menestyksen kannalta, ihmisten liikkumisen kannalta ja voidaan sanoa, että kun liikenne pysähtyy, kaikki muukin pysähtyy. Se on valtavan suuri velvollisuus, velvollisuus minulle ja meille, mutta se on myös innoituksen lähde. Liikenteen täytyy toimia kunnollisesti, sen täytyy olla luotettavaa, turvallista, kestävää. Ja tähän päästään sillä, että saatamme loppuun yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen. Siitä ei ole epäilystäkään. Ja tällä tavoin liikenne voi tehdä oman osansa Euroopan talouden elvyttämiseksi ja sisämarkkinoiden loppuun saattamiseksi. Näitä tavoitteita aion ajaa omassa työssäni. Ne ovat ensimmäinen tavoitteeni ja aion toimia myös äh, herra Junckerin ilmoittamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopan kilpailukykyä on parannettava, Euroopan yritysten kilpailukykyyn on myös panostettava. Ja jotta olisimme valmiita vastaamaan tähän haasteeseen, meidän pitää investoida ja innovoida. Nämä ovat kaksi tärkeää elementtiä, jotka pitää tiedostaa. Itse olen hyvin sosiaalinen ihminen. Kannatan myös askel askeleelta tapahtuvaa liberalisointia, jos sillä saavutetaan kilpailukykyä, mutta samalla pitää varmistaa se, että kaikki toimet, joihin ryhdytään, hyödyttävät ennen kaikkea ihmisiä ja parantavat meidän elämäämme. Minulle tämä on kaikkein tärkein asia. Olen sitoutunut hankkimaan konkreettisia vastauksia niihin ongelmiin ja haasteisiin, joita liikennealalla Euroopassa on, jotta saamme aikaan turvallista ja ympäristöllisesti kestävää liikennettä Euroopassa. Hyvät jäsenet, voin luvata teille, että kaikki aloitteet, joihin minä ryhdyn, arvioidaan sen perusteella, miten ne hyödyttävät eurooppalaisten elämänlaatua. Jos minut nimitetään komissioon liikenneasioista vastaavaksi komission jäseneksi. Lupaan, että toimin energisesti, inno, innovatiivisesti ja hyvin kiinteässä yhteistyössä avoimesti kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten kanssa ja erityisesti tämän liikenneasioista vastaavan valiokunnan kanssa. Uskon, että kaikkiin ihmisten luomiin ongelmiin on olemassa ratkaisu. Jos vain istumme alas neuvottelemaan ja teemme yhteistyötä. Siksi minä uskon, että yhdessä me voimme saada liikenteen takaisin Euroopan poliittiselle agendalle ja sen keskiöön, ja voimme tehdä liikenteestä talouden selkärangan. Sellaisena meidän taloutemme sitä tarvitsevat. Ja ainoastaan yhdessä voimme muokata eurooppalaista liikennettä seuraavan viisivuotiskauden ajan ja vielä pidemmäksi ajaksi. Kiitos oikein paljon. Also nach diesen No niin, näiden viimeisten komissaariehdokkaan sanojen jälkeen päätämme tämän päivän kuulemisen. Kiitän kaikkia jäseniä asiallisista kysymyksistä, jotka olivat hyvin laaja-alaisia. Haluan kiittää Rova Bölchia vastauksista ja kannanotoista. Voin ymmärtää, että tämä ei ollut yksinkertaista, mutta nyt se on ohi ja muistutan koordinaattoreita ja varajäseniä siitä, että arviointikeskustelu tämän, tämän päivän kuulemisesta on huomenna kello 8.30 VIC 200 huoneessa. Ja se on suljetuin ovin pidettävä kokous. Tähän lopuksi haluan kiittää myös tulkkeja erinomaisesta työstä ja kärsivällisyyttä tämän pitkän iltakokouksen ajan ja tällä kertaa emme ylittäneet aikaa, vaan lopetamme kuusi minuuttia ennen sovittua. Kaikille kiitos ja oikein hyvää iltaa. Kokous on päättynyt.